Hyvää huomenta. Me jatkamme kokousta. Tänään kuulemme korkea edustaja, varapuheenjohtaja Mogherinia Euroopan ulkosuudenhallinnon työstä. Toivotan teidät oikein sydämellisesti tervetulleeksi korkean edustajan. Äh, esittelemme on kollega Czarnetski. Esityslista teillä on siellä, eikä siihen ole mitään ilmoituksia. Ja te näette myöskin käytettävissä olevat kielet ja tämä webstreamataan tämä kokous. Ja nyt sitten pääsemmekin asiaan. Haluaisin tässä toita tervetulleeksi eh, tilintarkastustuomioistuimen edustajan herra Mugurutsan, joka sitten saa tässä heti kättelyssä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Arvoisa talousarvovaliokunnan jäsenet, arvoisa korkea edustaja, Minulla on ilo saada tulla tänne valiokuntaan tänään. Nyt on aika esitteellä titarkastustuomioistuimen löydökset EUHn kulusta viime vuosilta. Olen esitellyt teille tulokset näistä hallinnollisista kuluista jo kaikissa toimielimissä ja myös komissiossa mukaan lukien. Silloin sanoin teille, että ETTn yleisarvio on vuosiraportin 9. luvussa. Siinä varmistetaan toiminten toiminta kokonaisuudessaan, eikä siis yksilöllisiä arvioita. Tässä mielessä tuomioistuin raportoi virhetasosta viidessä vuotuisen rahoituskehyksen toiminnassa, joka oli Tämä oli siis auditointimme tulosta. 129 transaktiota käytiin läpi, niistä 11 liittyi ulkosuudenhallintoon, tuomioistoon. Huomasi, että kolme näistä maksusta oli virheellisiä selvästi. Kaksi näistä virheistä johtui väärin lasketuista palkkamaksuista muun muassa ja etuuksista toinen virhe liittyi maksuun, jota on tehty IT-palveluista, jota ei katettu menellä olevalla sopimuksella. Ulkosuhdehallinto luotiin vuonna 2011 ja tuomioistuimen auditointituolta vuodelta löysi virheitä muissa sosiaalimaksujen osalta. Ja siinä käytiin myös läpi tilapäisiä sopimuksia, turvallisuuspalveluita ja hankintamenettelyjä, Vuonna 2015 vuotuisessa tarkastuksessa tuomioistuin tällä hetkellä suorittaa syvällistä tarkastelua. Käymme siis läpi ulkosuudenhallinnon hankintamenettelyjä. Esittelen päätelmät tälle valiokunnalle tänä eh, ensi vuonna. Arvoisat valiokunnan jäsenet, tuomioistuin suositteli aikaisempina vuosina, että ulkosuhde hallinnon pitäisi ryhtyä lisätoimin varmistaakseen, että tarvittavat asiakirjat annetaan, että henkilöstö antaa ne siis säännöllisesti. Pitäisi myös parantaa järjestelmiä, jotta oikea-aikaisesti käsitellään noita asiakirjoja, jotka saattavat vaikuttaa palkkojen, eläkkeiden ja perheetuuksien laskelmiin. Tarkastus varmisti tänä vuonna, että edelleenkin on puutteita. Senpä vuoksi tuomioistuin toi saman suosituksen ulkosuudenhallinnolle tänäkin vuonna. Kiitos huomiostanne. Vastaan mielelläni, jos teillä on kysymyksiä tai jos haluatte selvennyksiä. Kiitos. Paljon kiitoksia korkea edustaja. Saa nyt sitten alustuspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia Haluaisin myös kiittää tilintarkastustuomioistuinta tehdystä työstä ja yhteistyöstä. Minulle ehdottomasti henkilökohtaisesti tämä ei ole pelkästään erittäin tärkeä hetki raportoida ja osoittaa avoimuutta ja vastuullisuutta, mutta lisäksi myös kuulla suosituksia, jotka saattavat johdatella sitten työni kulkua seuraavien vuosien ajan. Kuten tiedätte, tämä vastuuvapauden myöntäminen, joka koskee tätä edellistä vuotta, jolloin vielä en ollut niin viimeisen kahden kuukauden ajan. Asiat liittyvät, ne asiat, jotka liittyvät suoraan vuoteen 2014, niin sitten myös kysyn tästä kollegaltani, jotka eivät, siis ne asiat, jotka eivät kuuluneet, suoraan poliittiseen vastuuvelvollisuuteen. Ja jos sopiva puheenjohtaja, haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni keskustellakseni teidän kanssanne joistakin niistä toimintalinjoista, joita olen päättänyt seurata tämän viimeisen vuoden ajan. Sehän itse asiassa nyt ei suoranaista ole tämän päivän kokouksen aihe, mutta toivottavasti se sopii kuitenkin. Mutta luonnollisesti olen myös käytettävissä ne, kun puhutaan vuodesta 2014 ja sen yksityiskohdista. Aloitan toteamalla, että mielestäni tämä keskustelu on pelkästään tekninen, ei pelkästään vastuuvapauden myöntäminen, vaan se on erittäin tärkeä poliittinen keskustelu siitä, minkälainen suhde meillä eurooppalaisilla toimielimillä on kansalaisiimme yleisen, ja yleisen mielipiteeseen, millä tavalla me kansalaisten rahat käytämme ja millä tavalla toimielimet voivat paremmin palvella eurooppalaisia etuja niiden välineiden avulla, joita meillä on käytettävissämme. Olen saanut huomata, että sekä media että Euroopan unionin yleinen mielipide on yhä kun kiinnostuneempia budjettikysymyksistä. Mielestäni se on hyvä asia, sillä me tarvitsemme enemmän julkista valvontaa, jotta toimielimemme toimivat mahdollisimman, toimivat mahdollisimman hyvin. Minä uskon kaikkein suurimpaan mahdolliseen avoimuuteen tässä suhteessa. Se edesauttaa sitä, millä tavalla työmme sujuu. Ja lisäksi se vahvistaa sitä viestiä, jonka me voimme välittää suurelle yleisölle siitä, mitä lisäarvoa eurooppalaiset toimielimet tarjoavat. Tätähän teillä nyt ei tarvitse tietysti sanoa, mutta pitäisi aina keskittyä siihen, että rahaa käytetään tehokkaasti. Myös muutama sana siitä, että välillä olen saanut huomata, että se jännite, joka on olemassa jo budjettikysymyksissä, kun puhutaan ulkosuhdehallinnosta, ei useinkaan keskity siihen, millä tavalla tuota rahaa käytetään, vaan ylipäätään siihen, että ulkosuhdehallinto on olemassa tai ylipäätään eurooppalainen ulkopolitiikka. Minun käsittääkseni tämä keskustelu voi myös auttaa meitä korostamaan sitä, miksi tarvitsemme välineitä eurooppalaisissa toimielimissä, palvelemaan yhteistä ulkopolitiikkaamme ja vahvaa diplomaattiyksikköä sitä tukemaan. Varmaankaan tällaista ei kannata sanoa, mutta kaikille on ehdottomasti selvää se, että meillä edessä olevat haasteet, maahanmuuttokriisi, terrorismi, nämä useat konfliktit, joita meillä ulkorajoillamme on, tekee miltei mahdottomaksi sen, että jäsenvaltiot voisivat yksin vastata näihin haasteisiin ja vain Euroopan unionin koordinoidun ja valmistellun toiminnan avulla, joka hoidetaan yhdessä synergiaa luoden, voi saavuttaa sellaisia asioita, joita jäsenvaltiot eivät kykenisi tekemään. Ja käsittääkseni Tämä ei ole mikään lisäelementti siihen, että me olemme unioni, vaan se on sen oleellinen osa. Jos pohditaan sitä, mitä jollain alueella on saatu aikaiseksi, esimerkiksi sopimus Iranin kanssa ydinsopimuksesta tai Syyrian ja Libyan kanssa aloitetut neuvottelut, sopimusten allekirjoittaminen ja sitten sellaista asioita, joita vielä edelleen ollaan hoitamassa, kuten tukemme Kolumbian tai Myanmarin rauhanprosesseihin. Se on relevanttia kaikille Euroopan kansalaisille, mutta myös muulle maailmalle. Miettikääpä sitä myös, miten paljon me olemme saaneet auttaa ihmisiä kehitysyhteistyön avulla. 14 miljoonaa lasta on saatu peruskoulutukseen ja niiden joukossa useita tuhansia syyrialaisia. 18 miljoonaa on saanut rokotteen ja 7,5 miljoonaa äiti on saanut apua koulutetun tukihenkilökunnan avulla, kun he ovat olleet synnyttämässä. Tämä ei ole mikään mitä muuta kuin investointi. Koulutus on investointi nuorison tulevaisuuteen, usein hyvin epävakailla aloilla, aloilla, alueilla. Ja tässä ennaltaehkäisee radikalisointia ja terrorismia, se ennaltaehkäisee konflikteja ja turvallisuusuhkia, kun koulutamme naapurimaiden turvallisuusjoukkoja tai Sahelin alueen turvallisuusjoukkoja. Se merkitsee sitä, että investoimme omaan turvallisuuteemme. Se on toinen puoli kolikosta, kun työstämme diplomaattisuhteitamme ja riidanratkaisua, niin me olemme myöskin edesauttamassa sitä, että terrorismiryhmät, terroristiryhmät eivät nosta päätään. Raha sijoitettuna tähän on investointi meidän omaan kotiimme. Mielestäni julkinen keskustelu tämän ympärillä voi olla hyödyksi, kun halutaan siirtyä kohti tulevaisuutta. En ole täällä kuitenkaan puolustelemassa tänään pelkästään sitä, millä tavalla asiat tehdään. Tässä on minulle mahdollisuus aika varhaisessa vaiheessa tätä mandaattiani vuosia kaksi kuukautta vastata teidän kysymyksenne, mutta myös kuunnella huolella teitä ja löytää tapoja, jolla, tavoin, jolla me käytämme rahoja yksikössämme, sillä olen varma siitä, että jos meidän tavoitteenamme on säilyttää ne saavutukset, joita Euroopan unioni on onnistunut rakentamaan viimeisen 60 vuoden aikana, kaikkein paras tapa on muuttaa ja parantaa sitä jatkuvasti. Ei ole mitään automaattista mekanismia tässä suhteessa minussa, vaan me elämme keskellä muutosten aikaa ja täytyy katsoa sitä, millä tavalla voimme toimia joka ikinä päivä, miten toimimme toimijoiden parissa. Ja Ehdottomasti kun kysymys on ulkosuhdehallinnosta, meidän täytyy varmistautua siitä, että saamme järkeviä ehdotuksia siitä, millä tavalla paremmin menemme eteenpäin ja muutumme. Siksi arvostan kovasti kontvaliokunnan työtä, kuten myöskin tilintarkastustuomioistuimen työtä. Ja myös tästä syystä komissio pyytää meidän valtuuskuntiamme tarkasti valvomaan apuohjelmiamme se valvontajärjestelmä, joka on otettu käyttöön, kertoo meille, että vuonna 2014 alle 4 prosenttia hankkeista saivat punaisen kortin. Alle 4 prosenttia merkitsee, että yhdessä hankkeessa on vakavia ongelmia, johon täytyy kiireesti pureutua. Yhdessä niissä on kaksi, yhtä kohtaan on 22 menestystarinaa. Meidän täytyy varmistautua siitä, että lehdistö saa todellakin vihiä myös näistä 22 tapauksesta. Mutta meidän työmme, koska me korostamme myös tätä myönteistä puolta, niin meidän täytyy suhtautua näihin puutteisiin vakavuudella ja keskittyneellä toiminnalla. En aio tässä sen kummemmin enää yksityiskohtiin, mutta vakuutan teille sen, että kollegat Mimitsa ja Han tarjoavat teille yksityiskohtia näistä luvuista. Aivan kuten kannamme myöskin varapuheenjohtaja Georgi Evan kanssa usein keskustelut näistä asioista. Se, mikä kuuluu suoraan minun toiminta-alani, on se, mitä tuolla ulkoisuudenhallinto toimii ja miten sen toiminnassa tehdään joustavampaa. Tämä ei liity siis suoraan vastuuvapauteen, mutta tämä on hyvä tapa kuitenkin määritellä se, millä tavalla aiomme toimia. Ja myös viime vuonna tutustuin pöytäkirjaan tästä tilaisuudesta, joten tunnen hyvin sen keskustelun, joka tuolloin käytiin. Ja mielestäni yhdessä vuossa on saatu aikaiseksi asioita, jotka kannattaisi kertoa teille. Ensinnäkin se, millä tavalla meidän yksikkömme on järjestelty. Ensinnäkin ulkosuudenhallinnon kertomus. Minä olen jakanut myöskin tällaisen kehityskertomuksen siitä, millä tavalla jäsenvaltiossa on muuttunut. Se on jaettu parlamentille. Varmasti olette sitä tutkineet. Uusi organisaatio, uudet rakenteet tulivat voimaan syyskuussa eri hierarkisten tasojen määrää on vähennetty ja vanhempien virkamiesten määrää vähennetty. Tämä prosessi on nyt viety päätökseen, joten vuonna 2015 olemme vieneet päätöksen ei pelkästään tätä ulkosuhdehallinnan tarkastelua, vaan myös nämä nimitykset. suhtaudun tässä suhteessa myös avoimesti teidän ehdotuksiinne ja jään odottamaan teidän panostanne sen suhteen, millä tavalla tätä, näitä tarkistuksia tai muutoksia valvotaan, kun ne on tehty. Silloin ei kannata ajatella, että asia on hoidettu loppuun, vaan jatkuvasti kannattaa sanoa, että jos muutokset, joita on tehty, toimivat, niin on hyvä ja niitä tulee tarkastella. Toiseksi henkilökunnan työ, erityisedustajien työ ja sen integrointi tähän täytyy varmistaa siitä, että mitä päällekkäisyyttä ei ole, eikä ö, muita ö, ongelmia. Ne olisivat tietysti merkittäviä budjetin kannalta. Täytyy varmistautua siitä, että erityisesti käyttävät resursseja koherentilla tavalla poliittisten suuntavivojen mukaisesti. No, ja se valtio on ehdottanut sitä, että meidän tulisi ottaa esille nämä kolme tapausta, jossa näillä erityisedustajilla on päällekkäisyyksiä. Olette myös tätä pohtineet kauan. Eli Afganistan, Bosnia-Herzegovina ja Kosovo ovat näitä Keskustelut jäsenvaltioiden kanssa ovat käynnissä ja poliittiset vaikutukset, usein vaikutukset myös hallinnon hallinnolliseen budjettiin ja näihin kyseisiin valtuuskuntiin. Tässä kohdin on äärimmäisen tärkeää, että on luottaa teidän työpanoksenne ja tukeenne, koska varmasti olemme tässä suhteessa samalla puolella. Kolmanneksi yhteistyö komission kanssa. Tämä oli tärkeässä asemassa myös ennen kuin ryhdyin hoitamaan virkaani. Meidän täytyy koordinoida komission sisäistä työtä paremmin. Ja tässä suhteessa olen kyllä hyödyntänyt tätä varapuheenjohtajan roolia niin täysin. Olemme luoneet komissaariryhmän, jonka puheenjohtajana olen yhdessä muiden komissaarien kanssa kerran kuussa, mutta ei pelkästään Relexin komissaarien kanssa. Edellinen kokous pidettiin vain viikko sitten, sillä Kiina ja Venäjä olivat esityslistalla. Meillä on varmaan 15-16 komissaaria varapuheenjohtaja paikalla, mukaan lukien tietysti talousasioista vastaavat Kataisesta Georgievan kanssa. Ja Tässä suhteessa mm, saavutimme äärimmäisen tärkeän asian. Se saatiin aikaiseksi tämän erinomaisen yhteistyöhalukkuuden komission ja ulkosuhdehallinnon välillä ja komission ja neuvoston välillä, mikä on tämä työ, jota tehdään ilmastonmuutoskysymyksessä. Diplomaattinen toimintasuunnitelma ja sen koordinoiminen on ollut tärkeässä asemassa. Näin meidän diplomaattinen verkostomme on ollut komission palveluksessa ja se on ollut yhteisen eurooppalaisen prioriteetin palveluksessa ja tulokset olivat selkeästi nähtävillä. Tämä merkitsee sitä, että kun synergia saavutetaan ja työ on hyvin koordinoitu ja valmisteltu, niin tulokset syntyvät ja Euroopan unionin roolia silloin korostetaan. Haluan myös todeta, että kun kysymys on komission kanssa tehtävästä yhteistyötä, työstä, niin tässä on myös toinen tärkeä kohta minulle, jota työstän varapuheenjohtaja Georgievan kanssa. Se koskee koskee henkilökuntaresurssien joustavaa käyttöä kautta instituutioiden. Meidän täytyy varmistautua siitä, että näitä voimavaroja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. No nyt nostan vähän tässä tempoa, koska muuten meillä on vähemmän aikaa keskusteluun. Turvallisuuspalvelut kentällä. Ne ovat tietysti oleellisia. Nyt kun meillä on valtavasti epävakautta maailmassa, se on oleellista, jotta voidaan taata henkilökunnallemme toimiva tilanne. Olette nähneet useita tapauksia vielä äskettäinkin, jossa valtuuskuntamme, jotka työskentelevät hankalissa maissa, joutuivat mm, vaaralle alttiiksi nyt delegaattimme ovat joko allekirjoittaneet sopimukset tai sitten meillä on tarjouskilpailut käynnistetty näiden suhteen. Yhä enemmän resursseja menee tähän. Se on selvästikin myöskin ongelma, mutta se on oleellista. Muuten me voi viedä eteenpäin poliittisia tavoitteitamme. Ongelmana on se, että turvallisuus ehdot eivät suinkaan ole paranemassa maailmassa, vaan päinvastoin. Ja meidän täytyy löytää tapoja vastata tähän nopealla tavalla. Se on oleellista työllämme. Ja sitten vuoteen 2014 Kenian valtuuskunta siirrettäisiin Mogadishuun tänä vuonna uusiin tiloihin. Tämän lisäksi tänä vuonna, ei siis 2014, anteeksi, että tämä nyt heittelehti näin, mutta on parempi käyttää tätä tilaisuutta että voin kertoa useista asioista. Pääsimme sopimukseen neuvoston ja komission kanssa siitä, että avataan Iranin valtuuskunta. Ja tarkoituksena on olla läsnä, mutta ei täysiä edustuja, edustustoja useissa paikoissa, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä meille esimerkkeinä. Terbil Irakissa, kuten tiedätte, siellä meidän humanitaarinen ja turvallisuustyömme on äärimmäisen tärkeä. Gaziantep Turkin ja Syyrian rajalla, jossa humanitaarinen työmme on oleellista. Ja Haag. Sen avulla tehdään yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, että siellä ovat ja erityisesti OPC-kaksoisven kanssa. Ja tämä vaatii tietysti paljon resursseja ja olen pyytänyt yksiköltä niin sitä, että siihen kiinnittää erityistä huomiota. Ja tietysti meidän täytyy vastata poliittisiin prioriteetteihimme, jotka löytyvät poliittisesta agendastamme ja toiseksi tehdä tämä kestävällä tavalla. Tärkeää, ei pelkästään parlamentilla, vaan myös minulla henkilökohtaisesti on sukupuolitasapaino henkilökunnassa. Se on minulle erittäin tärkeää. tässä on nyt kolme naista yhden sijaan, kuten aiemmin Olga Schmidt ja sitten päätöt joita on kaksi. En koskaan onnistu tätä niin sukunimen lausumaan hänen etunimensa kuitenkin Edita. Kolme seitsemästä siis on naisia vanhemmista hallinnoitsijoista. Ja sitten meillä on tällainen tasa-arvoneuvoja, joka varmasti edesauttaa sitä, että voimme sisäisesti työstää tätä kysymystä ja samalla voimme Euroopan unionin työtä päivittää tasa-arvo kysymyksissä, esimerkiksi konfliktialueella ja konfliktihallinnossa. Sitten tehtäväkierrossa, varsinkin näiden edustustojen johtajien joukossa, mielestäni on mahdollisuus, riippuen tietysti ehdokkuuksista, mikä on aina ongelma, lisätä näiden valtuuskuntien tai edustustojen johtajia. Maantieteellinen tasapaino henkilökunnassa. Näette näistä vastauksista, joita olemme teille tarjonneet, että että edistystä on saatu aikaiseksi, mutta edelleen on jonkun verran epätasapainoa. Sanon tämän aivan selvästi. Kyseessä on alue, jossa minä henkilökohtaisesti uskon, että täytyy tehdä enemmän työtä. Varsinkin tiettyjen kansallisuuksien kohdalla. Suuntaus on hyvä, Mutta pyrin eh, suoraan varmistamaan sen, että ehdokkuudet kattavat eri kansalliset taustat niin, että tuo valintaprosessi voi ottaa huomioon ensinnäkin ehdokkaiden laadun ja toiseksi vasta sitten kansallisuuden, mutta samalla saada oikeudenmukaisemman maantieteellisen edustuksen henkilökuntaamme. Käsittääkseni se on täysin mahdollista. Minulle ei ole pelkästään oleellista se, että meillä on sellainen valintaprosessi, joka keskittyy pelkästään cv ja meritteihin, vaan varmistetaan siitä, että meillä ei ole pelkästään hyvä henkilö, vaan hyvä henkilö oikeassa paikassa. Usein on e- erinomaisia ehdokkaita, mutta he eivät e- välttämättä hae juuri sitä paikkaa, johon sopisivat parhaiten toiseksi. Lupa lopettaa pian Toimintasuunnitelma vuonna 2014, toimintakertomus vuodelta 2014 tarjoaa kattavan katsauksen siihen, millä tavalla olemme toimineet vuonna 2014. Henkilökunnan sitoutuminen sekä edustustossa että täällä pääkonttorillamme on tärkeää ja ehdottomasti arvostan sen omistautuneisuutta ja ammattitaitoa. Meillä on aivan erinomaista henkilökuntaa, joka työskentelee sekä paikan päällä että sitten näissä edustustoissa. Anteeksi, että puhun pitkään, mutta olin todella vaikuttunut, kun sekä heinäkuussa että viime viikolla, ei vaan tällä viikolla, sain selkeää arvostusta meidän EU-henkilökunnastamme Iranin sopimuksesta Yhdysvaltain presidentiltä tai Kiinan pääministeriltä, jossa tunnustettiin, että nimenomaan tämä ammattitaito myös kovin teknisissä asioissa johti siihen, että kyettiin ratkaisemaan äärimmäisen monimutkaisia ongelmia järkevillä ratkaisuilla. Usein se, mihin viitataan byrokraattisuutena tai vielä pahempanakin, tässä on kyseessä erittäin ammattitaitoiset henkilöt, jotka eivät palvelut pelkästään Euroopan unionia, vaan usein myös kansainvälistä yhteisöä. Budjettiresurssien säästäminen, vastasin tähän siihen, millä tavalla voitaisiin vähentää hallinnollisia kustannuksia. Olen luetteloinut joitakin näistä yhden prosentin laskusta 17 virkaa vuosittain. Heitään vähennetään näitä vanhemman virkamiestason paikkoja vähemmän lomaa ja niin poispäin. Tämä on sen lisäksi, mitä on muuten tehty, on lisätty poliittisia haasteita ja nopeutettu näitä turvallisuuskustannuksia, joka on ollut lisää rasite budjetillemme viime vuonna. Lisäksi henkilökunta on uudelleen siirretty poliittisten prioriteettien kohteen, tietysti Ukrainaan tai sitten myös tällä maahanmuuttokriisillä on ollut vaikutus meihin. Lisäksi säästöjä voidaan saada aikaiseksi jäsenvaltioiden diplomatiipalveluiden kanssa tehtyjen yhteistyön avulla. Se on oleellista meille ja jäsenvaltioille. Jäsenvaltioillakin on paljon budjettirajoitteita tässä suhteessa ja ulkosuudenhallinto täytyy rahoittaa kunnolla, sillä meidän kumppanimme odottavat yhä enemmän Euroopan unionin lippua paikalle ja sen näkyvyyttä, ja meillä on velvollisuus vastata siihen oikealla tavalla. Vuonna 2014 tilintarkastustuomioistuimen kertomus, kuten juuri mainittiin, siellä on jonkun verran kommentteja meistä. Olen ilahtunut virhetason mataluudesta, vaikka itse asiassa siitä voisi sen kummemmin kunnia kantaa. Ja jatkamme perheetuuksien parissa työskentelyä, jotka ovat meille oleellisia kysymyksiä. Kirjalliskysymykset yksikköni on pyrkinyt vastaamaan mahdollisimman tarkasti näihin kysymyksiin. Ja tietysti olen käytettävissä, niin kun haluatte henkilökohtaisia vastauksia tai pyydätte kollegoita tukemaan minua näissä lisäkysymyksissä, jotka koskevat poliittista vastuualuettani. Niin Haluan varmistautua siitä, että se valvonta, joka meihin kohdistuu, on täysin avointa ja heijastelee sitä hienoa työtä, jonka yksikkömme tekee, mutta parasta edesauttaa myös meitä parantamaan työtämme. Se on äärimmäisen tärkeää. Neljän vuoden kuluttua haluaisin päättää työtehtäväni niin, että myös näitä työmme budjettiin näkökohtia ja hallintoa on parannettu Ja mielestäni tämä on paras tapa antaa niiden ääni kuuluville, jotka tekevät hiljaista tietä, jotta tämä unionin ääni kuuluisi sekä rajojemme sisäpuolella että sen ulkopuolella. Kiitoksia kovasti. Thank you. Thank you very much for your... Paljon kiitoksia näistä sanoistanne. Ja me olemme täysin tietoisia siitä, että te ja teidän yksikkönne teette kaikkein hankalinta työtä, mitä Euroopan unioni tarjoaa, ja arvostamme sitä, että viimeisten vuosien aikana myöskin edeltäjänne ulkosuhdehallinnossa otti paljon meidän esittämiä asioita esille ja varmasti tämä jatkuu samalla tavalla. Nyt esittelijä Czarneski, 10 minuuttia suurin piirtein. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti vähemmän kuin 10 minuuttia. Arvoisa varapuheenjohtaja, arvoisat tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ja hyvä puheenjohtaja ja myöskin kontvaliokunnan edustajat. Eilen viimeiset parlamentin jäsenet lähtivät ennen puolta yötä ja myöskin te. Ja nyt me olemme ensimmäiset täällä aamulla paikan päällä. Anteeksi, Kiitoksia arvoisa varapuheenjohtaja sanoistanne ja vastauksista kyselykaavakkeeseen ja kiitoksia hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta. Pari lyhyttä kysymystä. Uusi ulkosuhdehallinnon henkilöstösuunnitelma on hyvä, mutta haluaisin nyt tietää, mikä oli tarkoituksenne, kun tätä uutta suunnitelmaa valmistelitte henkilöstökarttaa? Ja mitkä ovat sitten seuraavat askeleet, kun tarkoituksena on tehostaa ulkosuhdehallinnon työtä? Sitten tuo kansallisuuskysymys, toinen. Tiedämme, että pyritte edistämään kansallisuuksien välistä tasapainoa, mutta kuitenkin tässä on vielä mahdollisuus hiukan edetä pidemmälle. Oletteko voineet identifioida ne tekijät, jotka liittyvät tähän tasapainoon, ja mitkä ovat ne ongelmat, jotka liittyvät tasapainon saavuttamiseen? Me olemme havainneet edistyksen erityisedustajien kohdalla, mutta haluaisimme ehkäpä saada tärkeimmät selvitykset siitä, mikä on edistyksen status quo, mitä tulee näiden erityisedustajien tekemään työhön. No sitten, missä foorumi, mikä on tilanne ja mitkä tulevat olemaan kustannukset ja tässä oletetut säästöt. Oletteko jo valinneet ne, missä kohdin tämä, näitä säästöjä tehdään? Niin, ja oikein, oikein paljon paranemista teille arvon kolme. Ensinnäkin pitäisi huolehtia budjetista, mutta myös henkilöstöresursseista. Tiedän, että eilen olette hyvin pitkään täällä paikalla ja että olette kuumenen ehdottaisin naisena ehkä, että pidätte huolta siitä, että löydetään nyt aspiriinia jostain pahoittelut, mutta tässä on myös tämä inhimillinen ulottuvuus tässä työssä. Ymmärrän sen hyvin, sillä viime vuonna olin samassa tilassa. No niin, mutta ensimmäinen asia jonka otitte esille, tämä tarkastelu. Minun pitää myöntää, että ensimmäinen asia, jota ajattelin, kun näin tämän organisaatiokaavion kuvan elokuun lopulla 2014, niin muuten minä siinä vedin syvää henkeä ja olemme sitten jatkaneet työskentelyä ja olemme työstäneet sitä viimeisen vuoden aikana uuden pääsihteerin kanssa, Patrikin kanssa, muiden kollegoiden kanssa. Ensinnäkin aikomuksena on yksinkertaistaa näitä linjoja, varmistaa, että nämä raportointilinjat ja päätöksenteko tai sen valmistelu on yksinkertaisempaa. Se helpottaisi kaiken kaikkiaan henkilöstömme työtä Lisäksi se siis olisi myös avoimempana, niin ymmärrettäisiin paremmin heti, kuka vastaa mistä, kun katsoo vain tätä organisaatiokaaviakin. Sillä mielestäni tämä helpottaisi ensinnäkin päätöksenteon nopeutta. Tämä, no ei se ole huolenaihe minulle, se vaikuttaa negatiiviselta, mutta tämä on minulle tärkeä prioriteetti. Tiedän esimerkiksi, että meidän pitää parantaa sitä, millä nopeudella työtä me tehdään, teemme välillä. No, kollegat eivät ehkä pidä tästä. En ensin pidä siitä, että joskus kestää liian kauan vastata kirjeisiin, joita tulee parlamentin jäseniltä. Minä pyydän yksiköni tekemään työtä nopeammin. Ehkä jos on vähän valvonnan kerroksia se voisi onnistua, mutta aika on tässä myös tärkeässä osassa, kun ajatellaan sisältöä, sillä sama vastaus vaikuttaa eri tavalla, jos se tulee viikkoa tai kahta myöhemmin kuin mitä ajateltua. Tämä vain esimerkki, mitä vähemmän kerroksia, tämä on odotukseni sitä. nopeammin voimme tehdä töitä. Ja sitten on selvät viittaussuhteet siitä, että kenellä on vastuu hierarkiassa Lisäksi tässä järjesteltiin uudelleen myös näitä eri vastuusuhteita eri sektoreille. Ja lisäksi piti olla yksi varajohtaja jokaiselle johtajalle siksi, että työ ei olisi riittävää, mutta siksi että varmistettaisiin erityisesti, että olisi todellinen varajohtaja näin on voinut varmistaa, että työ, sitä raportoidaan kunnolla pääjohtajalle. Eli tarkoitus on yksinkertaistaa toimintaa. Tässä seurataan suosituksia, joita minäkin sain heti alusta alkaen. Piti siis varmistaa, että päätöksenteko, sen valmistelu on nopeampaa, avoimempaa ja yksinkertaisempaa myös meille itsellemme. Ja toinen asia, jota ei kirjattu tähän raporttiin, mutta jota olen alkanut tehdä ensimmäisenä vuotena, on, että otetaan paremmin mukaan desk-osasto tähän työhön. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää varmistaa esimerkiksi, että ihmiset, jotka vastaavat esimerkiksi matkajärjestelystä, osallistuvat näihin toimintoihin ja näkevät kädeltä työtämme, joka on sitten heidänkin työtään päivittäisellä tasolla. Ja kuten sanoin, oli muitakin muutoksia rakenteessa, jotka otettiin käyttöön. Tarkoituksena oli aina yksinkertaistaa toimintaa ja vastata näihin päivittäisen työn tarpeita. Mutta kuten sanoin alussa, tämä uusi organisaatiokaavi on käytössä syyskuusta lähtien ollut Minä tein nimitykset tähän valintamenettelyyn joulukuussa. Uusi, uudet johtajat aloittavat työnsä näinä viikkoina, joten mielelläni jatkan keskustelua siitä, miten arvioidaan täytäntöönpanoja, miten kaikki toimii vaikka vuoden päästä. Sitten voidaan nähdä, että jos muita sopeutustoimia tarvitaan mukauttamista, sillä tämä kaikkihan elää tässä koko ajan, joten te voitte varmasti auttaa minua arvioimaan tätä tilannetta, mitä tulee maantieteelliseen tasapainoon. Tiedätte, että ulkosuhdannella ei ole kiintiöitä käytössään, mutta maantieteellinen tasapaino ja myös sukupuolitasapaino. No, lisäsin vielä yhden tasapainon, sukupolvien välinen tasapaino on lähellä sydäntäni, sillä ensinnäkin minusta se auttaa yksikköämme. Vahvuutemme EU:ssa on se, että meillä on eri historiallisia maantieteellisiä taustoja, pätevyys, osaaminen, analysointi, kapasiteetti eri tilanteissa. Oliko se sitten naapurustostamme tai kaukaisista maista, muuttuu huomattavasti, jos tausta on erilainen. Ei ainoastaan maantieteellinen tausta, vaan yleisesti ottaen eri EU-kansalaisten taustat, mukaan lukien henkilöstön taustat. Ja tämä minusta ei ole heikkous, minusta tämä on vahvuus, sillä sen myötä voimme ymmärtää paremmin asioita. Ja meillä on välineitä, minusta me olemme ainoat maailmassa, joilla on tätä moninaisuutta. Ja meillä on välineitä ymmärtää tämän tilanteen monimutkaisuutta myös. Jos meillä on siis täysi edustavuus, eli edustettavuus taustalla, niin pystymme tätä nykytilannetta paremmin tulkitsemaan paremmin kuin kukaan muu. Joten se, että tasapainoisesti eri taustat ovat edustettuna minulle, se on vain tapa miellyttää kaikkia jäsenvaltioita tai varmistaa, että kaikki tuntevat omistajuutta, vaan se on myös tapa vahvistaa yksikköä, sillä minulle ja kaikille, jotka tekevät töitä parissamme. Se tarjoaa parempaa palvelua. Ja se jotka liittyvät, no kysyitte siitä, mikä tilanne nyt on EU-hun viime aikoina liittyneet. Niillä on myös osuutensa eu jotka ovat suhteessa väestön osuutensa kaiken kaikkiaan, mutta lisäksi on tiettyä variaatiota ja on muutamia tapauksia, yksilöllisiä kansallisuuksia, joissa on ongelmia. Ja minä katson näitäkin asioita. Institutionaalisesti tämä ei ehkä ole korrektia, mutta olen käytännönläheinen ihminen ja katson tätä myös jäsenvaltioiden kanssa, sillä tämä riippuu voimakkaasti näistä ehdokkaista. Toisaalta jos ajatellaan sitä henkilöstöä, joka on jo meillä palkattuna, niin kannustan, että he hakevat yhä useampiin, useammin eri paikkoihin viimeisen vuoden aikana. Meillä on ollut tapana avata uusia toimia paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin ymmärtääkseni tehtiin. Ja jos en ole tyytyväinen valintaan tai ehdokkaisiin, niin sitten se menee uudelleen kilpailuun, jotta sisäisesti sitten henkilöstö voisi hakea vieläkin enemmän, sillä mitä on ehdokkaita meillä on, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on saada aikaan hyvä tasapaino valinnan lopputuloksen suhteen. Ja tässä yhteistyössä ovat myös jäsenvaltiot, sillä no, minä olen itsekin ollut ministeri ja ministerinä olen ollut yhteistyössä EUHon yksikön päällikön kanssa. Ja sitten oli NATO-suurlähettilässä. Ja nyt minua kaduttaa, että otin nyt takaisin silloin sanonut heidät EUHon, no ei kai vitsi vitsi, mutta kannustan aina ministereitä edes niissä maissa, joissa on aliedustus, kannustamaan myös kansallisehdokkaita, jotka ovat hyviä. Tämä ei ole tapa luovuttaa, vaan että he saavat myös parhaat tekijänsä jäsenvaltioiden palvelukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää lisätä lukuja ja joskus myös ehdokkuuksien määrää. Ymmärrän, että pienelle diplomaattipalvelulle tämä on vaikeampaa, että investoidaan ehdokkuuksiin EUn osalta, ymmärrän hyvin, mutta voimme kohdentaa tätä työtä paremmalla tavalla. Mielestäni työ jatkuu hyvällä tavalla tähän suuntaan. Toistan No tämä nyt ei ole alkua, mutta tilanne kuitenkin paranee koko ajan. Ja viimeinen kysymyksenne. Patrick, voisitko vastata? Ei vaan. Oli kysymys myös näistä erityisedustajista. Se taisi jäädä väliin. On the bus, uh, maybe I will this to you. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Niin, voisin ottaa nämä kaksi kysymystä Ensinnäkin edy, erityisedustajan budjetti. Totta kai tämä liittyy eh, tähän asiaan, mistä, erityiset, mistä korkea edustaja puhui jo. Eli meillä on siis eh, tässä ehdotus, että otettaisiin eh, näiden kolmen erityisedustajan kohdalla tämä päällekkäisyys pois, eli Afganistan, Kabul ja Bosnia, ja tämä johtaisi siihen, että vähennettäisiin YUTM budjettia ja tämä sitten vaikuttaisi myöskin tähän ulkosuhdehallinnon budjettiin. Ja me käymme tällä hetkellä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa tämän muutoksen periaatteista, mutta myöskin budjettivaikutuksesta. Ja totta kai toivomme, että näin voisimme saavuttaa säästöjä ja vähentää päällekkäisyyksiä ja vähentää myöskin varojen käyttöä juuri tähän, joten käymme keskusteluja ja katsomme, että mihin pääsemme sitten, kun pääsemme komission ehdotuksiin 2017 budjetista. No sitten toinen kysymys liittyy tähän tukifoorumiin, ja me olemme puhuneet tästä jo pitkään. Ja tarkoituksena on luoda keskitetympi, johdonmukaisempi rakenne, jotta voidaan tietää, missä auttaa. Tässä olisi esimerkiksi henkilöstö, henkilöstöihin liittyviä asioita ja aina kun luomme uuden mission, niin meillä on sitten joukko ihmisiä, jotka käsittelevät näitä eri osa-alueita ja meillä on nyt sopimus kanssa edetä tässä asiassa, joten pyrimme vahvistamaan että keskeistä henkilöstöä ulkosuudenhallinnossa, mutta myöskin komission eri yksiköissä ja totta kai tässä nyt tarkastellaan sitä, että saamme yhden lisää cpcc ja yhden fdi ja pyrimme totta kai tähän foorumiin keskittymään ja tässä totta kai tarvitaan myöskin logistiikkaa, IT, myöskin työterveyshuoltoa, henkilöstöpuolen asiat – ja myöskin muut, jotka eivät liity tähän ryhmien muodostumiseen, mutta siis tässä, tästä on puhuttu täällä aikaisemminkin ja näin tämä auttaa meitä painottamaan ja parantamaan sitä tukea, minkä me saamme näillä tärkeillä osa-alueilla. Paljon kiitoksia. Meillä on nyt 35 minuuttia, minulla on 12 ihmistä esityslistalla, tai täällä puhujalistoja. Haluaisin ensin tässä, että koordinaattorit puhuvat kaksi minuuttia, Pidän kiinni tästä puheajasta. Ja sitten jäsenet voivat käyttää minuutin. Ensin Petri Sarvamaa. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt selvitellä tässä kurkkoni. Kiitos. Frederica Mogherini, että tulitte paikalle. Ja sitten vielä kiitos totta kai myös tästä äärimmäisen tärkeästä työstänne. Me kaikki täällä Tiedämme, miten tärkeää ulkosuhdehallinnon työ on. Mutta se olisi syy siihen, miksi olemme kokoontuneet tänne tänä aamuna. Minulla on vain yksi kysymys ja muutama huomautus. Tämän valiokunnan tehtävänä ja velvollisuutenahan on käsitellä näitä tietoja, joita me saamme näin ollen puheenjohtaja on kerännyt kokoon tämmöisen työasiakirjan ja se liittyy ulkoisiin varoihin. Kolmasissa maissa on 30 miljardia euroa, tai ainakin 10 miljardia 2014 vuoden loppuun mennessä. Kysymykseni on seuraava. Oletteko lukeneet asiakirjan, ja jos ette, niin lämpimästi suosittelen, että luette sen sillä kuten mainitsitte, olette olleet vasta 14,5 vuotta tässä toimissanne, mutta arvoisa korkeadustaja, kuten tiedätte, aika lentää. Ja toinen kysymykseni on, mitä aiotte tehdä, jotta varmistatte, että ensi vuonna samoin aikoihin, kun kokoonnumme taas, me yksi saamme tiedot saataville. kyseessä on veromaksajien rahat. Ja tässä on kyse siitä, miten tehokkaasti rahoja käytetään. Se ei voi millään olla salaista tietoa. Kuten sanoitte, EU-kansalaiset, heitä kiinnostaa enemmän sitä, miten heidän rahojaan käytetään. En nyt mene läpi näitä löydöksiä, mutta Every third joka kolmas euro, jonka EU käyttää, on vaikutus. Niin, anteeksi, niin, minä nyt otan oman vastuuni tästä ja pidän vastauksen lyhyenä. Minä viittasin tähän jo alustuspuheenvuorossani, lienet kuullut sen. Kysyin yksiköltä, niin ainoastaan lukea, vain tarkastelemaan myöskin tuota epävirallista asiakirjaa, siis joka ei ole virallinen valiokunnan asiakirja. Ja sehän tässä valmisteltiin. Tietään, että tämä ei ole minun vastuualueellani, vaan komission jäsenten Mimitsan ja Haanin vastuualueella, niin kuin sanoin tuossa alussa. Puhuin heidän kanssaan eilen ja toissapäivänä ja mielelläni kerron enemmän yksityiskohtia tässä. Tämän valiokunnan velvollisuus on totta kai tarkastella yksityiskohtia, mutta tehdä tämä toimielinten edustajien kanssa, jotka ovat suoraan vastuussa näistä asioista, jotka otitte esille, joten tulette saamaan kaiken tukeni ja avoimuuteni, että tarkastelen kaikkia niitä, tai mitä niistä asioista, joista puhutte. Me olemme kyllä tässä samalla puolella. Me yritämme saada EUn toiminnan toimimaan paremmin, mutta toistan vielä, että en lähde sellaiselle kentälle, joka ei ole minun vastuullani, vaan kollegoideni. Totta kai minulla on kuitenkin kunnia komiteassani toimia puheenjohtajana näissä asioissa muun muassa, ja jos tästä tulee sellainen asia, jota me pidämme sellaisena, että tulisimme sitä komission jäsenten ryhmänä tarkastelemaan, niin kyllä teemme näin, mutta kuten sanoin, niin tämä ei ole suoraan minun vastuuallani ja tiedän, että komission jäsenet Mimitsa ja Haan varmasti mielellään keskustelevat teidän kanssanne tästä asiasta. Sitten d ryhmän puolesta <clears throat> Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että niinä kuukausina, joina olette olleet eh, toimissa, niin ulkoisuushallinnosta on tullut hyvin hyödyllinen väline, joka tuottaa tuloksia, josta puhutte Kolumbia, Myanmar, Syyria, k 21 myös. Ja sitten nämä parentaaliset eh, missiot, valotarkkailumissiot. Ja näemme sitä, että nuorempia ihmisiä, naisia tulee mukaan kuvaan lisää, joten arvostan näitä muutoksia kovastikin. Puhuimme Elmar Brokin kanssa pari kuukautta sitten ja puhuimme siitä, miten, tä, miten tärkeä pilari tämä on, ja se mainittiin myös täysistunnossa. te yritätte fokusoida budjettia saada siitä tulosorientoituneempaa, joten yhteydet koordinointi yksikössänne on äärimmäisen tärkeää, jotta se on operatiivisempi. Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin pakolaiskriisi tällä hetkellä. Ajatellaan, että ei ole tarpeeksi resursseja käsittelemään tätä kriisiä ja ehkäpä tilanne on hieman epäselvä Elmar Brock on melko pessimistinen tämän suhteen. Jos ajatellaan, mitä jäsenvaltiot toimivat tässä, joten olemassa, että pakolaiset tulevat Eurooppaan, mutta sitten pohditaan myös tällaista puskurivyöhyketoimintaa, jota tapahtuu eri alueilla kauempana, kuten Afganistanissa tai jopa naapurialueilla – jolla pyritään ratkaisemaan kriisiä, ehkä voisi sanoa siitä lisää. Ja toiseksi pahoittelut. Voitteko kertoa meille lisää budjetista sektorin osalta? No tähän on hiukan hankalampi vastata lyhyesti koska se toiminta, jota me olemme tehneet esimerkiksi maahanmuutto- ja pakolaiskriisin suhteen, pitkän aikavälin lähestymistapa on, siinä on hyvin paljon substanssia. Tämä on hyvä esimerkki siitä, jos, siitä, että se työn koordinointi ja integrointi, jota me olemme tehneet komission sisällä ulkoisten ja sisäisten välineiden toimien ja välineiden kanssa, niin sitä on testattu heti. Jos emme olisi investoineet tämän kaltaisen lähestymistapaan aivan alussa, komission työn alussa, ajatuksena, että näitä koordinoitaisiin enemmän näitä välineitä ja toimia, niin emme olisi voineet saada aikaiseksi tuollaista maahanmuuttoagendaa, jossa olisi ollut minun ja varapuheenjohtajien, muiden varapuheenjohtajien allekirjoitus, koska eri palvelut ovat tehneet yhteistyötä tässä eri osa-alueiden suhdalta. Tuo sisäinen osio, josta en nyt puhu, ja sitten tuo ulkoinen osio, joka on ratkaisevan tärkeä tällä hetkellä näillä eri osa-alueilla, joista puhuitte, ja myöskin keski- ja pitkällä aikavälillä, koska seuraavat vuodet tulevat olemaan erittäin tärkeitä äh, tämä kriisi tulee seuraavien vuosikymmenten aikana uusiutumaan, joten tässä on tällaista pitkän aikavälin investointia. Me teemme sitä esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteiden osalta ja ilmastonmuutos mm, toimien osalta, koska paljon pakolaisia tulee myöskin e, ilmastonmuutoksen takia. Ja myöskin e, ministeri Fabius puhui tästä eilen täysistunnossa, mutta tämä on siis se välitön työ. Muutama esimerkki Jordania tai Libanon tai Turkki. Tärkein asia on tarjota apua näille maille niiden tavassa ö, suojella ja toivottaa tervetulleiksi pakolaiset omissa maissaan, eli mahdollisimman lähellä Syyriaa. Me olemme ensimmäiset avustajat, siis EU maailmanlaajuisesti, sekä Jordanian, Jordanialle, Libanonille ja no Turkista en nyt puhu, koska teillä on jo kaikki yksityiskohdat olemassa, mutta sekä Jordanian että Libanonin kohdalla eh, tulemme tekemään esityksen neljäs eh, ensi, ensi kuun alussa, siis Lontoossa, ja Euroopan unioni eh, valmistelee integroituja paketteja, siis ei ainoastaan humanitaarista apua, joka on siis ensimmäinen komponentti, vaan myöskin muita toimenpiteitä, jotka auttaisivat maiden vastustuskyvyn osalta, eli esimerkiksi tällaisia kauppatoimenpiteitä, että Jordania saisi investointeja, voisi tarjota työpaikkoja myöskin pakolaisille, niin että pakolaisilla on myöskin tulevaisuusnäkymiä Jordaniassa kuin että niitä etsittäisiin muualta. No sitten Afganistan, teemme työtä kahdenvälisesti, myöskin Pakistanin kanssa – varmistaaksemme, että alueet saadaan turvallisemmiksi. Tämä tulee kestämään kauan, mutta myöskin me olemme tehneet sopimuksia palauttamisista ja sitten Afrikka, koska usein me unohdamme sen, me katsomme enemmän tuonne itään, Afrikka on olemassa ja se tulee edelleenkin olemaan olemassa vuosien, vuosikymmenten ajan. se on, tulee olemaan pakolaisväylien näyttämö. Tämä ei ole ainoastaan alkuperä, manner, vaan siellä tapahtuu myöskin siellä Afrikan sisällä liikehdintää, pakolaisliikehdintää, ja sitä tapahtuu hyvin paljon enemmän kuin Euroopan suuntaan. Me olemme tavanneet Afrikan unionin tasolla, presidenttitasolla. Nämä ovat asioita, joista media ei koskaan puhu, mutta ne ovat hyvin tärkeitä. On tärkeää tehdä yhteistyötä, ei ainoastaan humanitaarisella ja kehitysavun puolella. Olemme puhuneet tästä Deven ja Lindan kanssa. Tämä on tärkeää, mutta myöskin heidän tarpeestaan, mitä tulee turvallisuuteen. On hankkeita joiden avulla koulutetaan esimerkiksi Sahel, Sahelissa ja Afrikan sarvessa näitä turvallisuusjoukkoja, mutta myöskin talousinvestoinnit ovat merkittävässä asemassa, koska se mitä Afrikka nyt tarvitsee keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on investointeja infrastruktuuriin, talouteen, työpaikkojen luomiseen. Ja tämän lisäksi palautussopimusten kanssa viime viikolla juuri neuvottelimme Etiopian kanssa. Tämä on tärkeää. 3500 etiopialaista on Euroopan unionin alueella. Ja nyt Etiopian hallitus on valmis ottamaan heidät takaisin Eurooppaan. Ja tähän liittyy myöskin ohjelmia, joita kohdennetaan siihen, että näitä pakolaisia pystytään palauttamaan, jotta paikallis- yhteisöt voivat helpottaa tätä integroimista takaisin, koska se on hyvin hankalaa. Meillä on jo ohjelmia, jotka helpottavat näiden palavien pakolaisten integroimista, mutta tähän mennessä useimmat ohjelmat eivät välttämättä ole olleet linkittyneitä näihin palautuksiin Euroopasta – näitä on tullut esimerkiksi Saudi-Arabiasta. Ja ehkä jos näin voidaan tehdä saudi-arabialaisten, Saudi-Arabiasta tulevien kanssa, niin voidaan ehkä myöskin tehdä Euro- Euroopasta palavien kanssa. Tämä on hyvin mielenkiintoista Euro- äh, Etiopian viranomaisille, mutta myöskin EUlle se, että pyritään yhdessä hoitamaan näitä pakolaisvirtoja. No tämä nyt ei liity budjettiin, mutta tämä on minulle tärkeää ja myöskin tärkeää täällä parlamentissa – ja totta kai tässä otetaan ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate huomioon, koska tästä ei saa missään tapauksessa tulla sellaista diiliä, missä me vaihdamme taloustukea äh, näihin ihmisoikeusasioihin. Ja tämä on hyvin tärkeä komponentti myöskin, kun ajatellaan meidän uskottavuutamme. Anteeksi, jos käytin nyt liikaa aikaa, mutta tämä on asia, joka todellakin vaatii hiukan enemmän aikaa. Sitten äh, kollega Labajora liberaalille kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, Mogherini. Olen ylpeä siitä, että olen miltei puoliksi italialainen ja olen todella ylpeä tästä maantieteellisestä ja muusta tasa-arvo, tasapainosta, joka on saavutettu teidän instituutiossa. Minusta meidän tulisi keskustella kanssanne useammin, meidän tulisi olla useammin näitä kokouksia, koska ymmärrätte kont-valiokunnan roolin Joo, otat esille myös nämä toimintasuunnitelmat ja pohdinnat siitä, miksi me tarvitsemme EU-budjettivälinettä. Olette oikeassa, että media ja EU-kansalaiset ovat yhä kiinnostuneempia EU-budjettikysymyksistä. Ja koska olen Euroopan komission vastuuvapauden esittelijä, palaan ehkä teidän parinne konkreettisten kohtien kanssa. Toista kuulumista tuskin on tarpeen järjestää, koska meillä Georgievan kanssa jo kokoontuminen oli, joten tämä päätetään, mutta muutama yleisluontoinen ja tärkeä kysymys. Pyytäisin teiltä näkemystä siitä, millä tavalla EU-budjetti tarjoaa lisäarvoa ja miten se suoriutuu tehtävästään, koska se puuttuu mielestäni vuosikertomuksesta. Ja ehkäpä voisitte antaa meille konkreettisia esimerkkejä sen suhteen, missä konkreettisesti voidaan osoittaa tätä suoriutumiskykyä. Toinen kysymys koskee sitä, mitkä askeleet teidän mielestänne ovat tarpeen, jotta voitaisiin lisätä EUn ulkosuhdeavun vaikutusta, varsinkin sitä apua, joka tarjotaan edustustoista kolmansissa maissa. Eli lisätään tätä vaikutusta ja osoitetaan se kansalaisille. Kiitoksia tästä näkemystä vaihdosta. Thank you very much. I will... Kiitos. Puhun lyhyesti, sillä molemmat kysymyksenne kuuluvat kollegalleni Nimitsalle, erityisesti jos ajatellaan tätä humanitaarista, ei vaan siis kehitysapua ja sen toimittamista, mutta yhdestä asiasta haluaisin kommentoida ja olen varma, että varapuheenjohtaja Georgieva, otan huomioon hänen taustansa, mielellään hän puhuisi varmaan tästä kanssanne Nämä ovat asioita myös, joista puhumme komissiossa, mutta ne eivät ole insinuaalisia vastuita, joten on ehkä reilua, etten rykkästämään niitä, sillä ulkosuuden, tämä ulkosuudenhallinnon vastuvapaus ja tämä ei kuulu sen tehtäviin, mutta halusin kommentoida yhtä asiaa. Komission varapuheenjohtajana meidän pitää tehdä töitä näinä vuosina äh, avustustamme näkyvyyden parissa ottaen huomioon humanitaarinen ja kehitysapuvarat. Miten käytämme näitä välineitämme esimerkiksi tilanteessa, jossa humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyövarat sekoittuvat Limanonissa tai Jordaniassa tai Nigerissä. No on vaikea sanoa, mikä osa sitä on humanitaarista apuja ja mikä on kehitysyhteistyörahaa, sillä todellisuudessa erityisesti konflikteissa ja kriiseissä tai kriisin jälkeisissä tilanteissa nämä molemmat menevät voimakkaasti päällekkäin. Joten meillä on kaksi poliittista tärkeää kysymystä, josta pitää keskustella. Ja tämän valiokunnan panostelma on äärimmäisen tärkeää myös tässä. Eli että ensimmäiseksi, miten varmistamme, että humanitaarinen apu ja kehitysvarat tekevät hyvää yhteistyötä keskenään. on huomioon tilanne, tilanne kentällä, tiedättekin ehkä, että YK pakolaisjärjestön Gutierrez sanoi jatkuvasti viime vuoden lopulla, toimintansa lopussa, että meidän pitää siirtyä kehitysyhteistyöstä kohti humanitaarista apua. Olen varmaan onko tuo oikea tapa, mutta totta kai pitää kysyä kysymys, mikä on humanitaarista apua, mikä on kehitysyhteistyötä ja miten nämä molemmat saadaan parempaan synergiaan, miten saadaan nämä joustoa. Tämä kysymys varmasti varapuheenjohtaja Georgieva käsittelee häntä kanssanne esim. tänä vuonna komission budjettiin osalta olemme käyttäneet kaiken jouston, joka meillä on ollut tarjolla, jotta voitaisiin täyttää poliittiset prioriteetit, jotta pakolaiskriisi voitaisiin kohdata. Meidän pitää pohtia siis tuota tarkkaan ja sitten toiseksi EUn kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun näkyvyys, sillä meidän minne tahansa, niin näemme monia asioita, joita me rahoitamme, loistavia asioita, eivät välttämättä, niitä välttämättä ymmärretä eurooppalaisia avuksi, joten meidän pitää löytää tapa parantaa tätä työmme näkökulmaa. Työstämme tätä komissaari Haanin, ja muiden kanssa. Toivottavasti saamme hyviä ehdotuksia. Jos teillä on ehdotuksia, niin ne ovat tervetulleita. Ja tässä sitten herra Preda, AFETin esittelijä, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. No, madame President, euh, en tant que rapporteur de l'opinion. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja esittelijänä vastavapaudesta. Olen kuunnellut jo näitä selvityksiä, joita esitette, ja kiitän siitä, että aineellisten virheiden määrä on aika matala. Mutta kun katsotaan edustaja Gresslen valmistava asiakirjaa ja kollegaa Sarvamaan esittämiä kommentteja, niin kiinnittäisin huomionne tämän ulkosuhdehallinnon kertomuksen luonteeseen. Kysymys on sisäisistä hallinnosta, eikä kysymys ole asiakirja, joka tarjoaa lopullisen tuomion sen suhteen, miten hanke on uskottava, vaan kysymys on se sisäisestä hallinnoinnista ja tavoitteena on hyödyntää tuota hanketta. Näin minä sen ymmärrän. Eikä katsoa sitä, että onko siinä lopputuloksiin päästy. Se ei mitenkään ennustele hankkeen toteutettavuutta. Ja tässä mielessä olen sitä mieltä, että se, että yksi kolmasosa hankkeista ei pääse lopputulokseen, niin ymmärrän kyllä yleisesti ottaen lähtökohdan siinä, mitä, mitä Inge, Ingeborg Gressle totesi. Eli tässä suhteessa täytyisi soittaa hälytyskelloja, mutta jos se tulkitaan epäonnistumisen signaaliksi, niin suhtautuisin siihen vastaakoisemmin. Tässä mielessä olen sitä mieltä, että tämä kertomus ja se, että hälytyskello soitetaan, menee samaan suuntaan Saa tehdä mitä nopeita laskelmia ja sitten heittää kaikki ikkunasta ulos. Minulla ei mitään lisättävää, koska olen täysin samaa mieltä. No nyt sitten ensimmäiseksi puheenvuoron saa kollega Parnio minuutin ajaksi. Niin arvoisa korkea edustaja, olen samaa mieltä huolenaiheesta, niin mitä tulee tähän Saharan tilanteeseen ja siitä, että olette jo noin vuoden ajan pyrkineet saamaan aikaiseksi tätä yhteistä toivetta saada Algeria ja Marokko mukaan liittyen tähän Saharan tilanteeseen. Ja tiedän, että on olemassa asiakirjaa, joka ei liity ainoastaan näihin huolenaiheisiin, vaan myöskin tähän terrorismikysymykseen ja se, mitä nyt tapahtui Ugadugussa jonkin aikaa sitten, jossa oli tämä terrorismi, terroristiryhmä, ja tiedämme, että tässä, tätä on tapahtunut myöskin Sahelissa, mutta, mutta myöskin koko alueella, Saaran mukaan lukien, joten haluaisin, että tämä olisi mukana 2013 vastuuvapaudessa – Ja jos nyt ei ole mahdollisuutta saada uutta arviointia liittyen tähän, koska tässähän on 90 000 ihmistä, ja tästä syystä toivoisin, että ehkä voitaisiin ikään kuin sallia Herra Stehovski seuraavaksi. Kiitoksia. Rova, minä arvostan kovasti työtänne, mutta yritän nyt olla mahdollisimman konkreettisia. Minä yritän puhua lyhyesti, joten sanon asioita hyvin avoimesti. Älkää ottako sitä henkilökohtaisesti ensimmäiseksi. Olen lukenut tämän ETTn raportin, millä on uusia kysymyksiä liittyen ensimmäiseksi. Siinä kritisoidaan voimakkaasti sitä, että tavoitteita ei ole tarkennettu ja tehtäviä ei myöskään. Olen huomannut sen itsekin muutamilla missioilla. Olen tavannut henkilöstön jäseniä, olen huomannut, että tietyillä missioilla he eivät puolustaneet ollenkaan eurooppalaisia arvoja, he eivät todellakaan tehneet työtä, joka olisi määriteltävissä. Se ole hyvä asia minulta, minusta toiseksi. Nämä rekrytoinnit, miksi pitää olla niin paljon haastatteluja, Kolmanneksi on paljon tällaisia ylemmän tason johtajia, jotka ovat hyvin iäkkäitä, näitä senior managereita, miksei niitä on niin paljon. Next on the list, colleague Ashworth, please. Seuraavaksi kollega Ashworth, niin komission jäsen, niin havaisin nämä hallinnolliset muutokset, ja tein, ja mielestäni oli hienoa, että tässä pyrittiin lisäämään avoimuutta ja yksinkertaistamaan tätä. Mutta haluaisin palata vielä tähän maksujen laatuun, ja kun ajatellaan tätä työnne laatua, niin tätä on hyvin vaikea mitata, mutta on kuitenkin tärkeää, että näin teette. Kiinnitin huomiota näihin muihin kumppaneihin, mutta haluaisin nyt kuitenkin tietää, miten arvioitte lisäarvon siitä, mitä yksikkönne tekee. Voisitteko antaa esimerkkejä Onko teillä tällaisia tavoitteita, erilaisia indikaattoreita? Miten te arvioitte lisäarvon? Next on the list, please. Thank you. Uh, two short questions. Kiitoksia. Kaksi lyhyttä kysymystä. Yksi, joka jatkaa tuosta edellisestä. Millä tavalla todella arvioidaan käytettyjä voimavaroja suhteessa lopputulokseen, jota on saavutettu. Tässä mainitsettiin presidentti Obaman ja muiden kirjeet. No se merkitsee tietysti tällaisen hyvän tahdon saamista ja yritys arvostaa sitä, mutta millä tavalla todella aiotte integroida kattavasti sen, että se vaikuttaa työpaikkoihin ja turvallisuuteen Euroopan kansalaisille, sen mitä kuvailitte. Ja tässä suhteessa Aiotteko myös integroida Euroopan investointipankin toiminnot? Se pikemminkin nyt pyrkii huomattavasti aktiivisempaan mukanaoloon ulkoisessa toimissa. Ylittää pitkälti sen 10 prosenttia, jossa tähän mennessä on ollut minä asetin itsenikin tähän puhujaluetteloon. Minulla on selvä kollega Fredakin puhui tästä ja myöskin muut kollegat, että nämä esitykset, joita suurlähettiläät ovat kirjoittaneet, niin, niin ne voidaan ikään kuin syötä syrjään. Ja jos nyt mitään ei tapahdu, niin sitten tapahtuu juuri se, mitä suurlähettiläät sanoivat. Eli tässä nyt todellakin jotain täytyy tehdä. En ole samaa mieltä kanssanne siitä, että edustustojen johtajat, koska heillä on kaksi virkaa, mutta he ovat tässä rahastojen käytön avaintekijöitä. Joten tässä on hyvin paljon ohjelmia, tällaisia osaohjelmia, ja nyt kysymys kuuluu, että eikö pitäisi niitä tarkastella. Meillä on maita, joissa meillä on erityisiä ongelmia enemmän kuin muualla. Marokko, Nigeria, Haiti, Kongo, nämä ovat maita, missä 600 miljoonaa euroa ja käyttämättä, joten tähän pitäisi vielä katsoa tarkemmin. Kiitoksia, että vastaatte tähän ja nyt sitten saatte vastata näihin muihinkin kysymyksiin. Kiitos. Uh, uh, Kiitos. Kyllä mm, kun sanon, että olen täysin omia, mieltä herra Predan kanssa, niin se johtuu siitä, että minusta tämä on äh, erilainen tapa lisätä kapasiteettiemme, katsoa ja tarkastella asioita, sillä se on nyt tapa parantaa toimintaa ja se on henkilökohtaisessa intresseissäni niin avoimuus ja toiminnan parantaminen, joka perustuu näihin arvioihin ja toisaalta sitten tämän huomioon, että on tällainen ennakkovaroitus, se voi laittaa meidät hyvän tilanteeseen, jotta muutetaan suuntaa, mukautetaan toimintaa ja ryhdytään tarvittaviin toimiin, jotta hankkeet menevät oikeaan suuntaan, mutta toistan kyllä, tätä monimutkaisuutta on, kuten tiedättekin, tiedätte hyvin, että hankkeet, joita joudutaan budjettin, komission budjetin alla, niistä pitää raportoida vastaaville komissaareille. Mielestäni tämä on niin sanallista kunnioittaminen kunnioittamista ymmärtämään varmaan poliittisesti, totta kai. Otan tämän huomioon. Ja Pitää siis tarkastella näitä asioita mahdollisimman avoimesti, jotta voimme parantaa toimintamme. Toisaalta minun pitää ottaa huomioon kollegoideni toimivaltuukset komissiossa. Se on varmasti selvää myös tämän valiokunnan jäsenille. Sitten muut kysymykset. Miksi on niin paljon henkilöstöhaastatteluja? Tämän tutkimuksen heti alussa. Niin henkilöstö, kyllä. Meillä on hyvin pitkä menettely, hyvin monimutkainen menettely, ja paneelit muodostuvat eri instituutioiden edustajista, joten aloitetaan yleensä 50 50-60 ehdokkaasta ja lopputulos on yksi valittu. Tämä on myös tapa valita ilman, että haastatellaan jokaisen asemaan 50-60 ehdokasta tämä olisi mahdollista. Kuvitelkaapa esimerkiksi minun työtaakka, minullahan on muitakin työtehtäviä, mutta tämä on myös tapa varmistaa, että eri toimielimet saavat sanansa sanottaviksi omasta näkökulmastaan. Ehdokkaiden pitää siis vastata näihin tarpeisiin, joissa puhutaan hyvin monimutkaista työtehtävistä, joiden he pitää sitten hoitaa, kuten juuri keskustelimmekin, joten on tärkeää, erityisesti edustustojen päällikölle, että, että ehdokkailla on osaamista, pätevyyttä ja taitoa eri mekanismeihin liittyen ja eri johtotaitoja, johtamistaitoja mutta korostan sitä, mitä aikaisemminkin, minulle on hyvin tärkeää, ettei ole ainoastaan hyvä ehdokasta, vaan paras ehdokas juuri tuohon työtehtävään, sillä täydellinen edustustonjohtaja saattaa sopia juuri tiettyyn paikkaan, mutta ei toiseen, joten tämä on vain teknistä arviointia. No ei nyt sano poliittista arviointia sillä, se, sitä voitaisiin tulkita poliittiseksi nimitykseksi, näin ei ole, mutta minun työtehtäväni on, että pitää tietysti pohtia, että sopiiko tietyn tyyppinen profiili tiettyyn työtehtävään, tarvitaan tietyssä paikassa. Erityisesti jos ajatellaan edustusta, jotka toimivat kriittisillä alueilla. Ja sitten äh, ylemmän tason johtajien ikä, haluaisin puolustella heitä. Ensin totta kai ylempi johto, senior management englanniksi, jos puhutte latinaa tai jotain muuta kieltä, niin no sen tarkoittaa vanhaa, senior, seniori. Tämä muistuttaa minä kulttuuritaustan, no ei, mutta onhan selvää, että ylempiin tehtäviin tulee niitä henkilöitä, joilla on kokemusta työtehtävissä toisaalta. Minä kyllä yritän mahdollisimman paljon saada eri taustoja mukaan, ainoastaan maantiedettä ja sukupuolta, joka kuitenkin otetaan aina huomioon, mutta myös sukupolviaspekti pitää ottaa huomioon, että me tarvitsemme tätä, tätä palet, näitä paletin eri puolia, ei ylimmässä ylimmässä vain eri toimissa. Meillä on loistavaa henkilöstöä kaikilla eri tasoilla yksikössämme, tukipalveluissa, yksikön johdossa, ja meidän pitää tunnustaa tämä heidän loistava työnsä, oli heidän ikänsä mikä tahansa, voi olla Okay, we can continue. Ah. Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Okay, we can continue. Oh. Okay. Okay. Okay. This is big difference. Okay, I, uh, the translation was about the age, I'm sorry. But... Niin, käännöksessä puhuttiin iästä, mutta no, joka tapauksessa nyt uusi menettelyvalinta on erittäin hyvä, kuten sanoin, kolme naista seitsemästä ja maantieteellinen edustus, joka on paljon kattavampi kuin aikaisemmin. Lisäksi, jos tarkastellaan näitä kansalaisuuksia, ei vain maantiedettä, niin kaikki maat, kaikki alueet, että käytän tätä ihan tätä, maiden koot on myös otettu huomioon. Tarvitaan, että suurten lisäksi myös muut ovat edustettuina, jos nyt suoraan puhutaan sitten lisäarvo, miten arvioida sitä. Meillä on sisäisiä menettelyitä, joilla tätä asiaa arvioidaan. Olen varmaa, että ei nyt tarvitse mennä yksityiskohtiin, mutta totta kai voimme jakaa teille tämän tiedon, jos teitä kiinnostaa tämä sisäinen arviointimetodimme, miten arvioimme henkilöstöä. Minä itse arvioin tilanteen niin, että ensinnäkin pitää opastaa toimijoita ja saada palautetta niitä henkilöitä, jotka yksikössä vastaavat HR-resursseista ja niiden hallinnoinnista. Ja lisäksi olen suoraan yhteydessä ammattijärjestöihin, jotta saadaan palautetta työskentelytavoista, syntyvistä ongelmista henkilöstön parissa ja mitä tapoja on mennä eteenpäin. Näin ollen saadaan tietoa paremmin henkilöstön motivaatiosta muun muassa, mutta meillä on kyllä muodollisia arviointikanavia. Voin varmastikin kertoa niistä teille lisätietoa kirjallisesti, jos haluatte. Mutta henkilökohtainen arviointi ei ole tieteellistä tietenkään. Se on vain mututuntumani siitä, miten koneisto toimii. Ja se tulee siitä, että teen suoraan töitä henkilöstön kanssa kentällä, oli kyse unen ulkopuolisesta toiminnasta vai päämajatoiminnasta. Voidaan antaa monia esimerkkejä. Esimerkiksi sotilasoperaatio Välimerellä. Siellä olen nähnyt, että muutamassa viikossa yksikkömme onnistui luomaan relevanttia vaikeassa tilanteessa, luotu oikeat yhteydet jäsenvaltioihin siellä ja toisaalta kumppaneiden kanssa Välimeren toisella puolella YK parissa. Ja sitten on osallistunut sotilasoperaatio Kasaan, joka on ollut monimutkainen ja se on ollut valmis aloittamaan toimintansa 30 päivässä. Minusta se oli erittäin hyvä saavutus ottaen huomioon, että kapasiteettimme on vahvaa toiseksi. En nyt viittaa tässä vain Obaman kirjeeseen tai puhelinsoittoon. Hän puhui siitä, miten arvokas työmme on ollut näissä neuvotteluissa. Mutta lisäksi harvat tietävät tämä kuuluisa sopimus Iranin kanssa. Tämä ydinsopimus on yli satasivuinen, sellainen me kesäkuussa, ja sen kirjoitti henkilöstömme yksin, mikä tarkoittaa sitä, että totta kai heidän kapasiteettinsa on hyvin vaikuttavaa. Ja voisin jatkaa vielä esimerkkein tämä siis henkilöko- miten itse arvioin tilanteen. Se arvioi aina saa minua sanomaan niin, että kaikki menee täysin oikein. Joskus matkustelen töitä ihmisten kanssa, sanotaan, että no niin, tässä pitää parantaa, mutta yleisarvioni, yleinen vaikutelmani on hyvin vaikuttava ja voin sanoa, että työn laatu, henkilöstömme sitoutuminen päämajassa ympäri maailmaa on hyvin vaikuttavaa. Se saisi myös kansallisvaltuuskunnat, jopa vihreäksi katsojasta, ja meillä on Euroopan investointipankki, niin kyllä yhteyksiä on. Olen myös tavannut heitä ja on tutkinut tapoja, joilla voimme tehdä yhteistyötä ulkoisten hankkeiden parissa ja hieno säätää näitä prioriteetteja ja diplomaattista työtä, joten kyllä merkkejä on siitä että aletaan työstää yhteistyötä enemmänkin. Kiitoksia kovasti. Oh, yeah, sorry. Um, that was the first. Niin pahoittelut tämä Marokko-kysymys. Tämä on arkaluontoinen aihe, sillä tämä ei ainoastaan budjettiin, vaan tämä on ehkä enemmän AFET-kysymys, tämä on poliittinen kysymys, joten sallin, että, että vastaan tähän kysymykseen AFETissa tai täysin, mutta en täällä, sillä se ei ole budjettiasia budjettiinkin liittyy yksi asia, josta keskustelin viime vuonna samoissa puitteissa, kyllä. Päästölaskentaa pitää tehdä, jotta pakolaisten määrä voidaan paremmin määritellä. Tämä on vain humanitaarinen asia, budjettiasia, vaan myös poliittinen asia, jota pyrimme käsittelemään. Se on monimutkaista. Oikein paljon kiitoksia. Meillä on vielä viisi kollegaa täällä puhujalistalla. Olen pahoillani, koska teidän täytyy lähteä. Haluan antaa esittelijälle puheenvuoron. Ja sitten esitän nämä kysymykset kirjalle siinä, mutta herra Chaneski saa vielä lyhyesti puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Olen erittäin tyytyväinen tähän keskusteluun korkean edustaja Mogherinin kanssa – uskon, että keskustelumme oli äärimmäisen tärkeä ja haluaisin kiittää ulkosuudenhallintoa tekemästään työstä. Ja olen pahoillani, että kuulostan näin pahalta tänään, mutta haluan kiittää vielä kerran. Paljon kiitoksia, oikein paljon onnea ja menestystä. Hyvää jatkoa. Kiitos. We will, we will do another, we will uh, put the questions in writing to your services and No me esitän nämä kirjalliset nämä kysymykset ja jos joku haluaa vielä esittää kirjallisia kysymyksiä, niin asetamme määräajan ja tulette sitten saman nämä kysymykset. Niin me jatkamme esityslistan parissa. Ja haluaisin vielä toistaa ja ki- tässä toivottaa herra Fatsekan tervetulleeksi tänne tilintarkastustuomioistuimesta. Hän on tehnyt tuon erityiskertomuksen. nyt sitten on tuo erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimesta. Energian toimitusvarmuuden parantaminen energian sisämarkkinoita kehittämällä. Esittelijämme on Brian Hayes. Ja herra Owen on tilintarkastustuomioistuimen vastaama jäsen. Annan hänelle puheenvuoron. No nyt täällä sammuvat valot. No, tästähän tulee erittäin kodikasta, mutta emme halua tästä niin kodikasta ollenkaan. haluan jatkaa, koska mehän tarvitsemme sitten myöskin aikaa koordinaattorille herra Owen ensiksi. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, dear Chair, uh, Rapporteur, members of the... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Kiitoksia siitä, että minulla on mahdollisuus esitellä tämä kertomus tilintarkastustuomioistuimen nimissä. Yki Must ja Gareth Roberts ovat täällä kanssani. He vievät tätä PowerPoint-esitystä eteenpäin ja siitä syystä ilmeisesti täällä valotkin vähän himmennettiin. Haluaisin kiittää kaikkia tästä kovasta työstä. Haluaisin aloittaa myös kertomalla, että minut on kutsuttu tänne esittelemään tämä kertomus Itävaliokuntaan ensi viikolla torstaina 28.1. Odotan sitäkin innolla. Keskimäärin 3,7 miljardia euroa suunnattiin EU-budjetista energiainfrastruktuureihin kaksi, ja 4,7 miljardia, kaksi kertaa niin paljon, 2014-2020 aikavälillä. Energiatarjonnan, energiaturvallisuus, energiatoimitusvarmuus anteeksi, on tärkeä Euroopalle, jotta siihen päästäisiin. Meidän täytyy viedä sisäiset energiamarkkinat päätökseen ja jakaa se energia, joka meillä jo on. EUn sisäiset energiamarkkinat on se infrastruktuurikehys, jonka tulisi mahdollistaa kaasun ja sähkön jakautuminen kautta unionin ilman rajoja kolmasessa paketista hyväksyttiin vuonna 2009. Vuonna 2011 neuvosto totesi, että sisäiset energiamarkkinat pitäisi viedä päätökseen vuonna 2014 loppuun mennessä. Meidän tarkastuksemme tavoitteena on katsoa sitä, onko sisäisen energiamarkkinoiden politiikan täytäntöönpanoja EUn rahankäyttö energiainfrastruktuuriin tarjonnut energian toimitusvarmuus hyötyjä tehokkaasti. Olemme kattaneet eri politiikan aloja ja rahoituksen vuonna 2007. Olemme tarkastelleet tapauskohtaisesti eri, neljältä eri alueelta tapauksia pohjautuen Viron, Liettuan ja Ruotsin alueisiin, Baltian energiamarkkinoiden inter, tai yhdistyssuunnitelman kanssa, Puolan ja Espanjan kanssa – olen käynyt Virossa itse, näin Estlin kaksi hankkeen joka on erittäin hyvä esimerkki eurorahakäytöstä Liettuassa ja Bulgariassa. On tutkimuksia, jotka sisältävät 15 erityistä esimerkkiä EU-yhteisrahoitteisista hankkeista. Ja tarkastuksemme keskittyi sähkön siirtoon ja kaasusiirtoon putkissa ja lisäksi myös nestemäisen maakaasun varastointiin. Päätavoitamme pää, päätelmämme ovat ne, että energiamarkkinoiden loppuvienti vuoden 2014 loppuun asti ei toteutunut. Ongelmia on edelleen olemassa. EU-oikeuskehyksen täytäntöönpanossa säätelyt eivät aina ole täysin itsenäisiä, eikä niillä ole valtuuksia hoitaa tehtävien kunnolla. Merkittäviä eroja sen suhteen, millä tavalla jäsenvaltiot ovat organisoineet energiamarkkinansa, voivat jarruttaa sisäisten energiamarkkinoiden lisäkehitystä. Ja tämän lisäksi esimerkiksi vihreät tekniset säännöt, joiden avulla energiamarkkinat voivat toimia, ovat olleet erittäin hitaita täytäntöpantavaksi. Jonkun verran on saatu tätä tilkkutäkkiä kuitenkin tilkittyä eri alueiden välillä, mutta meillä on vielä pitkä matka kuljettavana. Tukkuhinnat jäsenvaltiossa ovat vielä kaukana toisistaan. Toiseksi Energiastruktuuri Euroopassa ei yleisesti ottaen vielä sovellu täysin integroituihin markkinoihin. Infrastruktuuri yksittäisessä jäsenvaltiossa voi vaikuttaa energiavirtoja toiseen, joten jokaisen maan tulisi olla valma, valmis olla kauttakulkuvaltiona, mutta jotkut yhteenliittymät eivät toimi kunnolla kapasiteettirajoitteiden vuoksi oleellisissa kauttakulkumaissa, kuten esimerkiksi Ranskassa tai Puolassa – ei ole mitään yleistä EU-tarveharkintaa, jonka avulla priorisoitaisiin tiettyjä investointeja energiainfrastruktuurissa. Rajoylittävän infrastruktuurin kehittäminen vaatii yhteistyötä jäsenvaltion naapureiden välillä mm, ja osa olemassa olevasta infrastruktuurista jää hyödyntämättä täysin. Rahoitustuki EU-budjetissa on vain rajallisesti edesauttanut sisäisen energiamarkkinoiden ja energiatoimitusvarmuuden toteutumista. EUlla on useita rahoitusvälineitä, joiden avulla se tukee energiainfrastruktuurihankkeita, mutta yhdelläkään ei ole päätavoitteena sisäistä energiamarkkina-aluetta. Tärkeä rahoitusohjelma, kuten EUn elpymisohjelma EEPR, pitkältikään ei saavuta sen alkuperäisiä tavoitteita, eli että päästäisiin talouskasvuun lyhyellä aikavälillä. Ja näin. Katsomme sitten näitä suosituksia vielä, joita olemme antaneet. Ne löytyvät myös tältä PowerPoint-esityksestä. Ensinnäkin komissio pitäisi viedä päätökseen täytäntöönpanoarviointi kolmannessa energiapaketissa ja käynnistää mahdolliset rikkomusmenettelyt jäsenvaltioita vastaan vuoden 2016 loppuun mennessä, eli tämän vuoden loppuun mennessä. Toiseksi jäsenvaltioiden tulisi varmistautua siitä, että niiden kansalliset sääntelyviranomaiset ovat todella riippumattomia, niillä on riittävästi resursseja eikä niillä ole soveltamisalan rajoitteita. Kolmanneksi komission pitäisi viedä eteenpäin avointen kaupankäyntimekanismien käyttöönottoa. Neljänneksi komission olisi pitänyt nopeuttaa prosessia, jonka avulla hyväksytään erityisesti sähköverkkokoodeja vuoden 2015 loppuun, joka juuri siis päättyi. Viidenneksi, kun puhutaan sähköstä, komission tulisi pohtia eh, sähkön yhdenliitäntä eh, tavoitteita ja sen tulisi pohtia myös uudelleen tätä kaasuun tavoitemalliaan koska kysyntä on epävarmaa, täytyisi pohtia sitä, onko olemassa vaihtoehtoja kaasuputkien rakentamiselle, kuten esimerkiksi strategisesti sijoitetut nestemäistä maakaasua säilyttävät terminaalit. Kolmanneksi komission pitäisi tunnustaa infrastruktuuriko rajoilittävää, jota ei hyödynnetä täydellä teholla ja tästä, hyödystä on hyötyä, tästä on hyötyä myös sisäiselle energiamarkkinoille. Seitsemänneksi komission tulisi valmistella kattava EU-tarvearvio samalla ottaen käyttöön kapasiteetti, jonka avulla voitaisiin mallintaa energiamarkkinoita hyödyntäen useita ö, eri kysyntämalleja. Usein on myöskin yliarvioitu kysyntää. Lopuksi komission tulisi tehdä ehdotuksia sen suhteen, millä tavalla se valitsee näitä energiainfrastruktuurihankkeita rahoitukseen, jo, niin että ne altistetaan todelliselle energiamarkkinoiden toimimusvaatimukselle kyseisessä jäsenvaltiossa. Olemme ilahtuneita siitä, että komissio on hyväksynyt suurimman osan suosituksistamme, mutta tietysti huomioimme, että se ei hyväksynyt viimeistä suositustamme, joka koski tätä ehdollisuutta rahoitettuista hankkeista. Kiitoksia ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia tästä oikein mielenkiintoisesta esityksestä, joka myöskin koskettaa komission tulevaa työtä ratkaisevalla tavalla. Esittelemme on Brian Hayes. Ole hyvä ja esittele tämä työasiakirja. Thank you very... Paljon kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin toivottaa eh, herra Owenin ja hänen tiiminsä tänne tervetulleeksi ja kiittää häntä hänen esityksestään ja tästä raportista, jonka tilintarkastustuomioistuin on esittänyt. Tämä on äärimmäisen tärkeä äh, raportti. Äh, puheenjohtaja, haluaisin ottaa tuon viimeisen asian esille, josta herra Owen puhui, eli tämä ehdollisuus, mitä tulee siihen, että maksut linkitetään niihin maihin, joilla on kapasiteetti ja halukkuus toimia energiamarkkinaunionilla, jotka ovat osoittaneet myöskin kapasiteettia siirtää energiaa muihin maihin, koska tämä on ratkaisevan tärkeä asia. Komission täytyy julkisesti vasvata tähän huomioon, joka on esitetty, koska eh, tilintarkastusnäkökulmasta eh, tämä valiokunta on äärimmäisen tärkeä. Se, että miksi käytämme eh, rahaa sellaisiin hankkeisiin maissa, joilla ei ole kapasiteettia saada energiaunionia aikaiseksi, eikä myöskään ole halukkuutta siihen. Ja sanon tämän sellaisessa yhteydessä, missä kolme tämän komission poliittista keskeistä asiaa, niin kuin Juncker sanoi, digitaali pääoma- ja energiamarkkinaunioni, joten meillä on sellainen tilanne, missä komission tärkeimmät prioriteetit, joista olen samaa mieltä, energiamarkkinoiden aikaansaamiseksi ja tässä ei ole onnistunut tähän mennessä, ei ole onnistunut, kun ajatellaan infrastruktuuria ja kulusitoumuksia toisaalta, varsinkin siinä kohtaa, missä energiaunionin täysi kapasiteetti ei ole mahdollista saavuttaa, joten komission täytyy vastata tähän ja pyytäisin, että se niin tekee. Niin kuin herra Owen sanoi edellisessä monivuotoisessa rahoituskehyksessä, 2007-2013 kulut olivat 2,7 miljardia ja nyt tämän hetkisessä eli 2014-2020 puhumme 7,4 miljardista eurosta menopuolella. Eli siis enemmän kuin kaksinkertaiset ovat menot tässä infrastruktuurissa, joten tämä on hyvin ajankohtainen asia ja tämä todellakin asettaa tämän selkeästi poliittiselle kartalle. Unionin tavoite, se, että saisimme energiamarkkinaunionin 2014 mennessä aikaiseksi, niin eihän me onnistuneet siinä, epäonnistuimme ja meidän täytyy nyt kiinnittää huomioita niihin osa-alueisiin, joissa parannusta tarvitaan. En nyt toista kaikkia niitä suosituksia, joita herra Owen esitti ja tilintarkastustuomioistuin esitti, mutta olen samaa mieltä niistä kaikkinensa koska nämä suosimukset eivät ainoastaan auta parantamaan energiamarkkinoinnin tarvetta, vaan myöskin saamme näin parempaa arvoa rahoillemme ja menoillemme. Täällä nyt muutama huomio vielä omalta puoleltani, ennen kuin kollegat saavat puheenvuoron. Ensinnäkin, jos me haluamme saada aikaiseksi toimivan, toimivat sisäiset energiamarkkinat, Yksittäisten jäsenvaltioiden uudistukset ovat ensisijassa asemassa ja ne täytyy saada aikaiseksi ensin. Ja me tiedämme, että kolmannen energiapaketin täytäntöönpanoa ei ole saatettu päätökseen, niin kuin herra Owen totesi, joten on äärimmäisen tärkeää poliitikkona sanoa selkeästi komission ja jäsenvaltioiden suuntaan, että ei ole mitään järkeä puhua neljännestä energiapaketista, eli uudesta lainsäädäntöehdotusten paketista ennen kuin olemassa oleva paketti toimii unionin jokaisessa jäsenvaltiossa, joten tässä tarvitaan hyvin paljon enemmän työtä. Komission täytyy toimia johtohahmona ja myöskin päättää jäsenvaltioiden arvioinnit ja myöskin ryhtyä rikkomusmenettelyihin jäsenvaltioita vastaan, jos jäsenvaltiot eivät halua tätä tehdä. Tämä täytyy olla prioriteetti ja pyydän jälleen, että komissio vastaa tähän. No sitten toiseksi haluan korostaa, verkostokoodien käyttöä. Tämä, tässä e, näin energia virtaa vapaasti jäsenvaltioiden välillä. Jos ne täytäntöön pannaan, näin voitaisiin saada ehdot, jotta voitaisiin varmistaa energiamarkkinoiden integraatio. Ja voi olla vaikeaa tietysti hyväksyä ja sopia tällaisista koodeista. Mitä me voimme kuitenkaan toimia sisämarkkinoilla Euroopassa. Ja tässä tarvitaan hyvin paljon lisää töitä. No kaasupuolella neljä viidestä koodista on hyväksytty, mutta sähkön puolesta yhtäkään yhdestä toista koodista ei ole hyväksytty. Ainoastaan viisi yhdeksästä on tällä hetkellä hyväksyntäprosessissa. Ja sitten kolmanneksi ja viimeiseksi uskon, että komission täytyy kohdentaa enemmän resursseja ja voimavaroja energiasääntelyviranomaisten virastolle, jotta virasto voi tehokkaasti valvoa energiamarkkinoita Euroopan unionin laajuisesti. Tämä on mielestäni hyvin ajankohtainen äh, raportti ja on tärkeää myöskin, kun ajatellaan komission priorisointia tämän mandaatin aikana ja myöskin menonäkökulmasta ja tilintarkastusnäkökulmasta. Meidän täytyy esittää syvällisiä kysymyksiä siinä mielessä, että miten rahaa on käytetty tähän mennessä siinä tilanteessa, missä energiamarkkinaunioni ei toimi. Ja tämä on perustavanlaatuinen kysymys myöskin tälle valiokunnalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Uskon myös, että energiasisämarkkinoiden hyvä toimintatapa on todella avainkysymys Euroopan unionin tulevaisuudelle. Kollega Boss. Sure, good morning, Kiitos ja huomenta kollegat. Energiaturvallisuus on tärkeä aihe. Minä olen myös ITRE-valiokunnan jäsen ja entisenä energiaturvallisuusvaroitusesittelijänä myös toiminut. Minusta tuomioistuimen raportti kattaa kaikki tärkeät aiheet. Voin sanoa, että EPn, kant, EPn kanta on hyvin heijastettu siinä siis parlamentin kannatta. Olisi myös tukea esittelijän pyyntöä sille, että komissio kohdentaisi lisää tuk- äh, rahoitusta ASERille, eli tälle energialan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle. Se tulee olemaan tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden kehittämisessä tulevina vuosikymmeninä on tärkeitä asioita, joita tuomioistuin eh, tunnisti, muun muassa se, että sähkön hinta ei ole lähentynyt jäsenmaiden välillä ja sähkön hinta siis vaihtelee kovasti EUn jäsenmaiden välillä, jos ajatellaan muussa tiettyjä naapurimaita. Ja ETTn raportti myös otti esille eri sopimusmuodot ja käytännöt jäsenvaltioissa, se markkina on rahamassa perässä. EU on tehnyt ensimmäiset toimensa, jos ajatellaan energiasaarekkeita, jotka ovat olleet eristäytyneitä. Nyt on saatu aikaan sopimus tälle kaasuputkelle Puolan ja Liettuan välillä lokakuussa. Tällaiset hankkeet ovat tärkeitä energiaturvallisuuden kannalta ja ne pitäisi olla prioriteettiamme tulevissa rahoitusohjelmissa. Lopuksi vielä yksi kysymys komissiolle. Infrastruktuuri monen jäsenen välillä ei sovi energiasisämarkkinoille. EU pitää priorisoida paremmin investoida energiainfrastruktuureihin mielestäni ja kehittää rajat ylittäviä infrastruktuureja. Se vaatii yhteistyötä naapurimaiden välillä. Kysymys kuuluu, mitä komissio aikoo tehdä tällä alalla tulevana vuonna ja tänä vuonna. Kiitos. Kollega Perinski. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia. Seuraava kysymys. Yksi tärkeistä näkökohdista energiastrategiassa, jonka komissio esitti, koski alueellisten energiaverkostojen osuutta energia, yleisimmissä energiajärjestelmissä. En tiedä, kiinnitettekö riittävästi huomiota Kaakkois-Euroopan tilanteeseen. Mainitsitte käyneenne Bulgariassa. Jos arvioidaan näitä tällaista osa-alueellista tarvetta, mutta yleisesti ottaen ei ole tehty arviota EU-tason tarpeista tässä suhteessa. Uskotteko, että raha pitäisi silloin suunnata suhteellisen hyvin valmisteltuun arvioon, joka korostaisi monivälisyyden selkeitä haittoja myöskin tuolla Kaakkois-Euroopassa, sillä, sillä siellä on useita tiettyjä tällaisia puolittaisia kansallisia strategioita, mutta selkeästi puuttuu tarkastelu näistä monenvälisistä vaihtoehdoista ja hyödyistä, joiden avulla ehkä päästäisiin yli tästä kansallisesta epäröinnistä tai jopa peräytymisestä suhteessa Euroopan unionin, energiaunionin. Ja varsinkin tarkastelitteko niitä hyötyjä, joita Bulgaria edustaa tässä suhteessa kaasun tarjonnassa kansallisten kaasuputkistojen hyödyntämisen avulla, jotka olisivat avoimia mahdollisesti tällaisille yhteenliittymille ja jossa olisi erilaisia tarjontalähteitä. Se voisi olla optimaalinen tapa lisätä energiaturvallisuutta Euroopan unionissa. Kiitoksia. Kollega Sarvamaa, pitää. Kollega Sarvamaa. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, ehkä tässä nyt hiukan toistan sitä, mitä on jo sanottu mutta tämän todellakin koko tämän ajatuksen ytimessä siinä, että pyritään saamaan aikaiseksi toimivat sisäiset energiamarkkinat ja että mukana on tämä ehdollisuus, niin kuin tässä viimeisimmässä suosituksessa todetaan. Ja kysymykseni kuuluukin, että miksi komissio ei halua ottaa tätä mukaan, jos näin on? Ja mikäli näin on, niin pyytäisin, että autatte minua ymmärtämään tämä niin ratkaiseva kysymys. Kiitos. Itsekin asetin itseni tänne puhujalistalle. Kun luin nämä suositukset, niin ajattelin, että nyt olemme tällaisessa reaalisatiirien alueella. Tämä suositus yksi, hän kuuluu, että komissio voisi myöskin rikkomusmenettelyä ottaa tässä käyttöön. No kyllähän jokainen aloittelijakin tietää, että tällainen mahdollisuus on. Ja miksi komissio ei sitä käytä? No uskon, että tämä on hyvin vakava kysymys. Ja mitä, mitä enemmän tässä nyt edetään, niin mehän tiedämme kaikki, miten tämä toimii. Kyllä on hienoa, että tilintarkastustuomioistuin muistuttaa komissiota tästä oikeudesta, mutta miksi tämä suositus on ylipäätään tarpeen? Ensimmäinen kysymys oli tämä ja sitten toinen on se, että meillähän on epäonnistuneita energiaohjelmia, meillä on hankkeita, 422 miljoonaa niiden arvo, näitä ei täytäntöön pantu energiaohjelmassa energiainfrastruktuurihankkeiden osalta. Sitten meillä on tuo Nabukko, kaasu, sitten Galsifan putki ja sitten tuo romanialainen hanke, tämä vastakkaisvirtausongelma, no tässä on ollut näitä eri hakemuksia vetä pois nämä, mutta miten, mikä nyt olisi suunnitelma sitten päästä, tai saada nämä rahat taas käyttöön? Ja sitten toinen kysymys kuuluisi tämänhetkisistä hankkeista. Meillä on uusia välineitä, rahastoja, meillä on ESIR ja sitten AIPA myöskin käsittelee tätä aihetta. Tässä on nyt hyvin paljon rinnakkaista raho- rahoitusta ja tämä on suuri haaste sitten tarkastaa jälkikäteen, että mihin nuo rahat ovat virranneet. Kysymys kuuluu, että kun näitä tulevia energiainvestointeja, mitä niihin on sijoitettu ja olisi hienoa saada jonkinnäköinen näkemys tästä, koska tämä nyt on tärkeä aihe. Haluan nyt antaa komissiolle puheenvuoron ja sitten vielä herra Owenille, kuka nyt sieltä haluaa käyttää puheenvuoron, koska minulla ei enää ole kollegoja täällä puhujalistalla. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Dieter Borsat. Minä vastaan energian sisämarkkinoista. Owen herra Heissa, arvoisat äh, valiokunnan jäsenet, kiitoksia kovasti, että komissio saa mahdollisuuden vastata täällä sekä näihin tilintarkastustuomioistuimen raporttiin että myös oman valiokuntanne suosituksiin. Suhtaudumme myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen aloitteeseen tarkastella näitä asioita lisäksi. Myös pitkälti olemme löydöksistä samaa mieltä ja useimmista suosituksista olemme myös samaa mieltä. Totta kai aika on kulunut ja moni asia, jotka on mainittu raportissa ja suosituksissa, voitteluista niihin on puututtu. Senpä takia haluan puhua hyvin lyhyesti ja keskittyä tähän viimeisimmän osaan taloudellisiin aspekteihin. Ensimmäinen asia, joka on mainittu, oli se, että energiamarkkinat saadaan toteutumaan. Sintarustuomioistuin mainitsee tässä määräajan 2014. Meidän pitäisi suhtautua tähän hyvin varovaisesti. Se oli poliittinen määräaika, eikä se perustunut analyysi siitä, mikä on mahdollista energiasisämarkkinoiden toteuttaminen on hyvin monimutkainen asia ja vaivallinen sellainen. Ja kuten esittelijänne sanoi oikeutetusti, se ei ole asia, jota komissio tai toimijat voivat tehdä yksinään. He tarvitsevat yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja myös totta kai niiden hyvää tahtoa. Mutta mitä tulee siihen suositukseen, että meidän pitäisi tehdä lisää komissiossa, jotta pakotettaisiin jäsenvaltiot täytäntöönpanoon tässä kolmessa energiapaketissa. No siitä voin sanoa, että me olemme tarkastelleet kaikkia 28 kansallista energialainsäädäntökehystä. Kun ajatellaan kolmannen energiapaketin täytäntöönpanoa, olemme saattaneet päätökseen tämän työn viime vuoden syksyn lopulla ja kaikki jäsenvaltiot tai kaikki rikkomusmenettelyt on viety läpi, on eri vaiheita, osa on pilottihankkeessa, pilottihankevaiheessa, muut ovat siinä vaiheessa, että on tällainen kirja lähetetty ja me tulemme käymään sen läpi, mutta komission tarkastelutyö on tehty ja ohjeet on annettu, joten tässä nähdään, että tämä on tehty olen hyvin iloinen siitä, että herra Heis sanoi, että ei ole järkeä puhua neljännestä paketista niin kauan, kun emme ole panneet kunnolla täytäntöön kolmattakaan pakettia. Ja on vakaa pohja, jolla voimme rakentaa markkinoita lisää. Tässä olen täysin samaa mieltä, sillä joskus komissiolta kuulee jotakin muuta, mutta voin sanoa teille, että tämä on Andriaskan jätteen linja. Komissiossa sitten puhutte näistä verkkosäännöistä, Tässäkin pitää sanoa, että herra Heis sanoi oikein, että kaasuasioissa yksi verkkosääntö on vielä poiskäydessä, tämä, joka liittyy tariffeihin. Se on kyllä tarif- komissiossa käynnissä. Nyt on vaikutusten arvioissa, että tämä koodi tai säännöstö tulee sitten maaliskuussa komitologiamenettelyn ja sitten kaikki kaasusäännöt ovat paikallaan sähköön, mitä siihen tulee, niin on saattaneet päätökseen neljä, jopa viisi sääntöä ja kolme on yhdistetty yhdeksi. Ne liittyvät näihin järjestelmien toimintoihin, joten tämä koodi on komitologiamenettelyssä ja se hyväksytään todennäköisesti huhtikuussa. Mikä vielä jäljellä? Kaksi koodia tasapainottamisesta ja äh, hätätoimenpiteistä ne on jätetty tarkoituksella vuoden 2015 ulkopuolelle, sillä nämä kaksi asiaa ovat uuden markkina-aloitteemme ytimessä, jos ajatellaan energiamarkkinoita siis, ja toisaalta se liittyy myös uuteen asetukseen, jota tarvitamme tämän vuoden loppuun mennessä. Se liittyy toimitusvarmuuteen, sähkötoimitusvarmuuteen, joten tässä totta kai nämä kaksi menettelyä pitää linjata yhteen, mikä liittyy lainsäädäntöön ja mikä liittyy näihin verkkosääntöihin, network codeseihin. Ja toinen asia otettiin esille paremmin kohdennetut infrastruktuurisuunnitelmat sisämarkkinoille. Tämä pitää paikkansa. Minusta kysymys kuului myös, että mitä voin paremmin priorisoida. Herra Poher taisi sanoa sen, siis priorisoida näitä infrastruktuurisuunnitelmia. Olemme jo tehneet ponnisteluja nykyisessä lainsäädäntökehyksessä, eli tässä TEN-E asetuksessa. Siinä sanotaan, taistetaan jo tietty kehys, mutta sen sisällä totta kai pyritään priorisoimaan tällä hetkellä. Teemme sen tavalla, että valitsemme prioriteettihankkeita, joita sitten seurataan korkean tason ryhmissä, joissa tarkastellaan mahdollisia sääntelyesteitä, poliittisia esteitä ja rahoitusongelmia ja tavoitteena on viedä näitä hankkeita sitten nopeammin eteenpäin. Mutta henkilökohtaisesti jo no tässä, no miltä kysyttiin, mitä tehdään vuonna 2017, minusta myös suositusten tilintarkastusten suositusten perusteella kannattaa tarkastella sitä, että voisimmeko PCI-prosessissa työskennellä kahden kategorian parissa. Toisaalta ne PCI-hankkeet, jotka ovat välttämättömiä sille, että energiaiset markkinat saadaan toteutettua ja, to, ja sitten muut. Ja minusta tämän myötä me voisimme myös sanapua siihen tilanteeseen, kun pyrimme edistämään näitä hankkeita ja toisaalta kiihdyttää niiden täytäntöönpanoa, mikä on joskus hankalaa. Nyt puhuisin sitten rahoitustuesta, taloudellisesta tuesta. Tässä pitää paikkansa, että on eri mekanismeja käytössä, on verkkojen Eurooppa-väline, rakennerahastot, niilläkin on suuri osuus energiainfrastruktuureille varattuna. Sitten on ESIR, jota EIB hallinnoi. Siinä on rahoitusvälineitä, sitten Horisontti 2020. Ja Rova Gressle mielelläni annan teille kattavan läpileikkauksen näistä kaikista välineistä, mitä aikatauluja niissä on, mitä me teemme näiden eri välineiden avulla. Minä itse vastaan verkkojen Eurooppa-välineistä. Meidän pitäisi unohtaa yhtä asiaa. Nämä infrahankkeet, jotka ovat välttämättömiä energiamarkkinoille, ne eivät saa rahoitusta EUsta ensisijaisesti. Se, mitä mä aina sanomme, on, että niiden rahoituksen pitäisi tulla muilta toimijoilta ja tämän infrastruktuurin tarifeista. Esimerkiksi se lukee jopa laissa, että verkkojen väline voi ainoastaan olla viimeinen keino rahoitukseen, kun rahoituskuilua, sillä hanke itsessään ei välttämättä ole taloudellisesti kannattava, mutta lisäksi sillä on myös osuutensa toimitusvarmuudessa, joka ei liity markkinoiden toimintaan. Tässä totta kai EU-rahoitus on tarpeen, jotta tämä hanke menee eteenpäin ja näin me teemmekin. Ja muuten tällä viikolla saatiin päätös toisesta tarjouskilpailusta vuonna 2015. Siinä olemme alkoineet 219 miljoonaa euroa näille hankkeille. Ennen kuin käsittelen puheenjohtajan kysymyksiä, tilintarkastustuomioistuin ja tätä tuki myös herra Sarvamaa ja herra Heis, eli tämä ehdollisuus. Ensinnäkin mä myönnän, että tämä näyttää hienolta voimakkaalta välineeltä, jolla voidaan pakottaa jäsenvaltiot tekemään lisää siinä, että he panevat täytäntöön nämä mutta toisaalta tässä on ongelmamme se, mitä tässä unohdetaan, on, että puhutaan rajat ylittävistä hankkeista, joten aina on kaksi puolta. Se on ensimmäinen asia. Toiseksi nämä hankkeet eivät ole jäsenvaltioiden hankkeita, vaan Niitä johtavat yritykset kummallakin puolen rajaa. Useimmiten nämä siirtoverkon operoijat ovat tässä taustalla, mutta taustalla on tämmöisen yksityinen toimija. Mitä teemme sitten, jos ehdotusta laitetaan tähän järjestelmään? Otetaan, että toisaalta on ykkösluokan oppilas jäsenvaltio, joka varttaa varten kaiken, toisella puolen taas näin ei ole. Ja ei tule kuulonkaan, että hanke, joka pitäisi panna täytäntöön on tärkeää energiamarkkinoille. Mitä sitten lopputuloksena? Me emme voi viedä hanketta läpi ennen kuin jäsenvaltiot, jotka välttämättä ole halukkaita toimimaan, pitää odottaa rikkomusmenettelyn loppuun asti, jotta voidaan pakottaa jäsenvaltio siihen, että se noudattaa sääntöjä, niin siihen asti hanke on jäissä vuosia. Miten voimme rankaista yksityistä yritystä siitä, että se epäonnistuu toisella puolen jäsenvaltion rajaa? Miten me pystymme tekemään tämän? Komissiossa uskomme, että tämä ei ole oikea tapa toimia, tämä on vaarallinen väline, sitä ei voida panna täytäntöön, tulemme kohtaamaan paljon ongelmia tällä tavoin, ja se ei tule ratkaisemaan ongelmiamme. Mikä ratkaisee ongelmamme on, kuten sanoin, se, että priorisoidaan niitä hankkeita, joita tarvitaan energian sisämarkkinoita varten, tarvitaan korkean tason työryhmiä, tarvitaan ohjausta komission puolelta, nyt ottaa huomioon sääntely, rahoitus ja myös jos tarpeen se, että poistetaan poliittista vastustusta. Eli tässä se, mikä on meistä tarpeen ja meillä on kolme kriittistä osa-aluetta, joista kaksi on mainittu. Kaakkois-Eurooppa, äärimmäisen tärkeä, olen samaa mieltä tästä. Olemme luoneet tämän niin sanotun CESE-ryhmän, Keski- ja Etä-Euroopan yhteenliittävyysryhmä. Si- siinä on yhdeksän prioriteettihanketta, tärkeää hanketta, jotka ovat läpi tämän prosessin. Ja tämän lisäksi tehän mainitsitte Bulgarian, niin minä itse yhdessä Donchevin kanssa johdan työryhmää, jossa tarkastellaan – näitä alueellisia kaasuputkia Vanaan ja maanantaina kokoustamme infrastruktuuriasioiden puitteissa. Sitten on BEME-ryhmä, joka mainittiin. Siinä käsitellään parhaita käytänteitä. Ja lisäksi, tämäkin mainittiin Ranska, on ollut haluton oman yhteydessä muihin. Olemme myös ottaneet käyttöön korkean työryhmän jossa Iberian niminmaa liitetään Ranskaan. Tällä meillä on eri hankkeita tässäkin, joten tämä on tuloillaan jo. Sitten kysyitte Rova Gressle muitakin kysymyksiä. Totta kai monia hankkeita joita ei ole viety läpi, mutta toisaalta niitä on myös viety paljon läpi. Sitten kaikki Raha, joka pitäisi perä takaisin, on peritty, joten kaikki menettelyt ovat tuloillaan. Ohjeet on jaettu, joten keräämme takaisin kaikki rahat, jotka on pitänytkin, mutta annan teille tarkemmin tilastotietoa kirjallisesti. Neljä tai viisi on, on meneillään. Viime vuonna saimme päätökseen kaikki nämä hankkeet, sen tiedän Olen varmasti vastannut kysymyksiin yleisesti ottaen. Komissio suhtautuu hyvin myönteisesti siihen, että tämä valiokunta ja työntöstuomioistuin tarkastelee näitä asioita, mutta mikä minusta on täysin tarpeen, joko sanotaan, että meidän tulee olla aktiivisempia, myös taloudellisesti sotilaita hankkeita pitää joko muuttaa kehystä tai katsoa, mitä voidaan tehdä toimintakehityksen puitteissa, ja sitten minun kokemukseni vuosien saatossa on ollut se, että ainoa tapa tehdä tämä on, että tartutaan härkään sarvista ja että käydään keskustelua jatkuvasti ja otetaan jäsenvaltioita haavoittuvimmilla alueilla, jotta he poistavat näitä esteitä. Usein esteet ovat kansallisia esteitä ja on tiettyä tahtotilan puutetta Tästä kohtaa pitää katsoa sitä, miten voimme paremmin motivoida näitä jäsenvaltioita, jotta ne tekevät oman osuutensa, jotta ne sisämarkkinat saadaan pystyyn, mutta en nyt äh, maalailisi piruja seinille. Energian sisämarkkinat ovat menossa eteenpäin. Kehitys tapahtuu aina, voidaan pyytää nopeampaa tahtia, mutta nyt ollaan oikealla raiteilla, sanoisin. Ja 2016 tulette näkemään on se vuosi, jona tapahtuu ja nyt jo 60 prosenttia lupauksistamme on täytetty energiaunionin asioissa. Kiitos. Kiitoksia. Tänään on näköjään hankalien tehtävien päivää. Herra Owen seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä kysymyksiä ja myöskin komissiota sen vastauksista. Ja haluaisin myöskin kiittää tässä ensi alkuun herra Heissiä. Hän on aivan loistava esittelijä ja olen kiitollinen hänen tuestaan kaikille suosituksillemme. Herra Pos kysyi, tarvitseeko tilintarkastustuomioistuin enemmän tukea? No kyllä, se tarvitsee. Tapasin kaksi kertaa johtajan ja tapasin tiimi myöskin Ljubljanassa ja sillä on merkittävä rooli. Me painotimme sitä, että se tarvitsee voimavarat saadakseen tiedot, joita se tarvitsee työn tekemiseksi. Ja herra Heisin suositukset menevät eteenpäin liittyen näihin resursseihin. Ei ole tilintarkastustuomioistuimen tehtävä kuitenkaan tässä yksittäiselle organisaatio saada lisää rahaa. Herra Perynski puhui Kaakkois-Euroopan tilanteesta ja olen kiitollinen tästä. Me tarkastelemme hyvin tarkasti Bulgaria ja sen naapurialueita ja suunnitteluita ja keskusteluja on erittäin hyvä uutinen, että tämä alueellinen ryhmittyvä nyt nousee sieltä. Se nyt on hyvä malli sille. Haluaisin tässä kuitenkin hiukan varoittaa, ja Bulgaria kyllä tämän on ymmärtänyt. Haluatte investoida sellaisille alueille, joissa markkinapohjaisia muutoksia ollaan tekemässä, jossa eh, energian sisämarkkinoita täytäntöönpanoja. Ja tässä kontekstissa täytyy ymmärtää, että Bulgarian markkinat aloittivat kaupankäynnin vasta eilen, eli siis tämän uuden vuoden aikana. Eli tässä kyllä on liikehdintää markkinaperusteisille olosuhteille, ja tämä on tervetullut asia, ja tämä eh, liittyy myöskin tuohon ehdollisuuteen, johon vielä palaan. No toiseksi, kyllä me tarvitsemme strategian arviointa, koska eurooppalaista rahaa on vähän käytössä ja mä haluan, että jokainen euro käytetään järkevästi näillä alueilla. Ja tämä kyllä voi joskus olla hankala uutinen. Me sanomme, että täytyy olla tietoinen, että investoidaan uusiin kaasuputkeihin. Ja kuitenkin on olemassa näitä vanhoja kaasuputkia. Esimerkiksi käytetään julkista rahaa kaas, uusiin kaasuputkiin, mutta vanhaa ei käytetä kuitenkaan täydessä kapasiteetissaan. Tätä täytyy pohtia. Virkamiehen pitäisi ensin saada täysi kapasiteet, kapasiteetin käyttö olemassa olevasta, vaikka tämä saattaa olla hankalan pitkän aikavälin sopimuksen takana hankalan yrityksen kanssa, joten meidän täytyy todella tehdä enemmän työtä sen pohjalta, mitä meillä on jo olemassa. Ja totta kai tämä myöskin aiheuttaa kysymyksiä joidenkin hankkeiden osalta. Herra Sarvamaa, ja äh, on hienoa, että tuette tätä äh, ehdollisuuskysymystä ja sitten voitte itse tehdä johdonpäätökset komission vastauksesta. Haluaisin kuitenkin, äh, että jos haluaa se rahoitusta, niin sitten jäsenvaltioiden täytyy hyväksyä hankkeet, joten tässä on kyllä vipuvaikutusta. Komissio on näistä, ehdo, näistä ongelmista päässyt eroon. Ehdollisuutta käytetään hyvin paljon budjetissa ja myöskin tämä valiokunta sen tietää, varsinkin kohesiorahoituksen osalta. Ja komissio tulee pohtimaan näitä suosituksia. No sitten edustaja Gresle. En halunnut tässä mitenkään olla liian satiirinomainen, mutta tämä on tärkeä suostus tämä ykkönen. Olin hiukan hämmentynyt komission vastauksesta, koska tässä olisi kymmenen rikkomusmenettelyä menossa. Ei se ole sama kuin, että niitä olisi yli 20, eli tämän tulisi olla nyt se viesi, eikä tuollainen pilotti kirje ole siihen liittyvä asia, joten olin hiukan hämmentynyt tuosta vastauksesta. Eli tämän vuoden aikana pitäisi tehdä päätöksiä näistä pilottikirjeistä ja myöskin ottaa uusia rikkomusmenettelyjä esille, jotta jäsenvaltiot saattavat päätökseen nämä tehtävät. Kiitos. Ja, Kiitoksia teille hyvin mielenkiintoisesta raportista. Täällä on paljon jäsenvaltioita joita olisi myöskin voinut tarkastella hiukan tarkemmin, joten toivon, että tämä rohkaisee teitä. Haluan kiittää teitä. Hienoa kuulla näistä tiedoista, eikä mitään puheenvuoropyyntöjä ole. Tämä tilaisuus on nyt päättynyt. Meillä on nyt koordinaattoreiden kokous ja toivoisin, että mahdollisimman nopeasti ja hiljaa poistuista täältä salista, koska haluamme jatkaa kohta. Kiitoksia, että saavuitte paikalle ja tämä julkinen tilaisuus päättyy tähän.